Äh, Hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa jatkamaan valiokunnan kokousta. Niin kuin tänään aamulla jo kerroin, niin minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi valiokuntaamme Patricia Espinosa Cantilano. Hän on Meksikon ulkoministeri mutta sen lisäksi POP 16 puheenjohtajakan kunnissa sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja ympäristövaliokuntaan. Uh, tervetuloa myös Meksikon Brysselin suurlähettilälle. Jos haluatte, voitte tulla tänne eteen istumaan myös. Suhteemme Meksikoon on mielestäni hyvä Parlamentti on omistautunut näiden suhteiden kehittämiseen kaikkia. Tervetuloa kaikille paikalla oleville Meksikon edustajille. Tervetuloa siis ministerille tänne parlamenttiin ja etenkin ympäristövaliokuntaan, joka on sitoutunut ilmastonmuutoksenkin torjuntaan ja juuri tänään keskustelimme siitä, että, että nostamme tuota päästövähennystavoitetta yli 20 prosentin. Ei ole puhuttu mistään konkreettista esimerkiksi 30 prosentista, vaan siitä, että se olisi yli 20 prosenttia. Meillä on ollut hyvää keskustelua kaikkien poliittisten ryhmien kesken tästä asiasta. Ja monet meistä olimme eilisiltana paikalla tuolla suuressa salissa ja annoimme uploadit COP16 onnelliselle päätökseen saattamiselle. COP15 ei päättynyt kovinkaan suotuisasti ja olikin hienoa, että Kankunissa pystyimme sitten pohjustamaan seuraavia askelia, jotka vievät meitä eteenpäin. Tervetuloa todellakin tänne Tänä aamuna ilmoitin valiokunnalle jo, että kello 15.45 energia-asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger tulee tänne meidän valiokuntaamme, joten meillä on nyt vain 45 minuuttia aikaa tälle teidän vierailullemme, koska sen jälkeen tarkastelemme ydinturvallisuustilannetta, Japanin, Japanin katastrofitilannetta huomioon ottaen. Ja nyt olkaa hyvä, voitte puhua äidinkieltäne. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on todellakin suuri kunnia olla täällä eh, juuri tänään iltapäivällä teidän kanssanne ja minä haluaisin eh, aluksi sanoa, eh, että Meksiko arvostaa kovasti Euroopan unionin suhdetta ja varsinkin Euroopan parlamentin ja Meksikon välinen suhde on hyvin tärkeä meille käytän tätä tilaisuutta hyväkseni. Mm, niin kuin sanoin parlamentin puhemiehelle tänä aamuna, että me haluamme Meksikossa säilyttää hyvin jatkuvan vuoropuhelun EUn kanssa, parlamentin kanssa, olipa aihe mikä vaan eri valiokunnissa ja tässä yhteydessä voin sanoa, miten tyytyväisiä olimme Meksikossa, kun saimme hyvin päätökseen neuvottelut Kankunissa. Ja painotan vielä Euroopan unionin roolia tässä prosessissa. Jos sopii, menen aivan suoraan aiheeseen, koska ymmärtääkseni voisimme hiukan vaihtaa näkemyksiä, joten haluaisin tässä vain kommentoida johdannonomaisesti aluksi tilannetta. Ensiksi sanoisin, että Meksiko on maa, joka on vakuuttunut siitä, että ratkaisu ilmastonmuutokseen on kansainvälisessä yhteistyössä ja kansainvälisissä foorumeissa, aivan kuten muihinkin äh, globaaleihin ongelmiin. Me uskomme monenvälisyyteen ja teemme töitä näillä foorumeilla, jotta saamme aikaan äh, jaetut äh, ratkaisut yhteisiin ongelmiin. Niin kuin tiedätte, Kankunin kokousta valmisteltaessa – kyse ei ole ollut ainoastaan teknisistä ongelmista tästä aiheessa, vaan myös siitä, että luottamuksen puutetta oli ilmassa, e, kun ei oltu saatu konkreettisia tuloksia. E, tämä johti siihen, että monet hallitukset olivat ottaneet esiin energiavarmuuden, köyhyyskysymykset ja näin oli hyvin eh, tiukkoja kantoja etukäteen, joiden avulla ei päästy neuvotteluissa eteenpäin. Ja on aivan totta, että tätä kautta ei päästy myöskään eh, sitoviin eh, tavoitteisiin. Onneksi eh, me kuitenkin saimme eh, säilytettyä eh, yleisen kiinnostuksen kaikkien osapuolten kesken tähän yhteiseen asiaamme ja onnistuimme saamaan aikaan realistisen suunnitelman, jonka avulla päästään eteenpäin vähitellen ja tällä tavoin pääsemme eteenpäin yhä vain kohti kunnianhimoisempia tavoitteita ja olen tyytyväinen siihen, että EU myös jakaa tämän kunnianhimoisen tavoitteen. E, tietenkään e, mikään loppuratkaisu kun ei ole, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, koska näkymät, joita e, oli siinä mielessä, että olisi ainoastaan yksi muoto, jonka avulla saadaan ratkaistua ilmastonmuutoskysymys. Ehkäpä tässä erehdyttiin kansainvälisessä yhteisössä, mutta siitä huolimatta Kankunin sopimukset osoittavat meille, että vuoropuhelu ja monenvälinen osallistuminen työhön mahdollistavat sen, että me voimme yhteisrintamassa tehdä työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Mitä nyt sitten pitäisi tehdä nyt? meidän pitää vahvistaa edelleen yhteistyötämme ja niitä sopimuksia, joita saatiin aikaan Kankunissa, ja tällä tavoin ne viedään myös käytäntöön. Mitkä ovat sitten keskeiset näkökohdat näissä Kankunin sopimuksissa? Ensinnäkin äh, haluaisin painottaa vähittäisyyden näkökohtaa. Pitää muistaa kuitenkin, että kansainvälisen yhteisön pitää toimia mahdollisimman nopeasti, jotta vältetään suuret kustannukset, joita koituu ilmastonmuutoksesta. Kankunin sopimukset vahvistavat vähittäisen toimintamallin ja säännöllisesti käydään läpi sopimuksia ja tällä tavoin varmistutaan siitä, että ilmaston lämpeneminen pysyy kahdessa asteessa. Kaikki osapuolet hyväksyivät eriytetysti omat vastuunsa ja hyväksyivät, että tehdään yhteistyötä luottamuksen ja avoimuuden hengessä. Ja tässä painottaisin vielä sitä, että EUn johdonmukaisuus ja äh, päättäväisyys siinä, että pidetään kaksi äh, astetta äh, pitkän aikavälin tavoitteena. Se oli tärkeä avaintekijä neuvotteluissa eri osapuolten kesken, koska monet olivat jo pitkään olleet eri mieltä. Jotkut olivat, olivat sitä mieltä, että mentäisiin vielä kahden asteen alapuolelle ja jotkut olivat sitä mieltä, ettei pitäisi olla minkäännäköistä sitoumusta välittömästi. Mutta tämä tiukka EUn kanta oli keskeinen näkökohta, jonka avulla me saimme aikaan yhteisen sopimuksen Jopa tämä tavoite saattaa johtaa ääritilanteisiin monissa maissa. Niinpä meidän pitää uudistaa tätä tavoitettamme säännöllisesti. Meidän täytyy katsoa, mitä tietoja, näitä tietoja, joiden pohjalta muutoksia voidaan tehdä. Ehkä 1,5 asteeseen. On paljon saarivaltioita ja kehitysmaavaltioita, jotka kärsivät eh, huomattavasti, jos emme pääse eteenpäin vielä kahden asteen tavoitteestamme. Niinpä poliittisesti eh, kestävä sopimus olisi sellainen, jossa tavoitteena olisi vielä pienempi asteluku ja sellaiset maat, jotka ovat tiukasti sitä mieltä, että pitää mennä pidemmälle kuin kaksi astetta. Heidän pitäisi olla eteenpäin viemässä tätä päätöspakettia niinpä, että mm, jos pääsisimme eh, tällaiseen äh, ratkaisuun, niin pääsemme myös monilla muilla alueilla äh, ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ähm, myös äh, ilmastonmuutoksen hillinnässä on tavoitteita sekä kehitysmaille että teollisuusmaille. Ja näissä tavoitteista ei puhuta niinkään sitovista tavoitteista, vaan vapaaehtoisista ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista. Ja nämä ovat tietynlaisia sitoumuksia myös kansainvälisessä yhteisössä. Ja meidän täytyy uudistaa myös näitä tavoitteita sillä perusteella, eh, mitä näemme eh, tieteellisistä eh, selvityksistä ja tutkimuksista ja myös sen myötä, että teknologia edistyy ja kehittyy. Näin pääsemme tavoitteisiin, jotka ovat vielä haasteellisimpia. Meidän pitää painottaa, että mm, kun kehitysmaissa ja kehittyneissä maissa sitoudutaan tavoitteisiin, Kankunin sopimusten puitteissa. Tässä pitää ponnistella paljon enemmän kuin Kioton pöytäkirjan puitteissa. Kehitysmaat ilmaisivat omat päästövähennystavoitteensa aivan oikeutetusti kehitysmaat ilmaisivat todellakin omat tavoitteensa. Mm, tässä oli tärkeää, että saatiin aikaan yhteinen äh, lopputulos ja sille laaja kannatus. Äh, toinen näkökohta äh, Kankunin tuloksissa on se, että päät päästiin määrittelemään myös toimielin rakenne, joka tukee ilmastonmuutoksen torjunnassa varsinkin kehitysmaita. Meillä on myös REDD, Red Plus, menetelmä, jossa vähennetään päästöjä, jotka johtuvat metsäkadosta ja myös Kankunin tulosten äh, sopeutuspuitteissa otetaan huomioon ilmaston ääriilmiöt, joita on nähty, nähty eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi viime vuonna äh, Venäjän metsäpalot, Pakistanin tulvat, Afrikan kuivuusjaksot ja Euroopan lämpöaalto ja valtavat äh, lumisateet Euroopan maissa, Meksikossa myöskin. Äh, meillä on äh, jatkuvasti ollut myös tulvia seurauksena hirmumyrskyistä. Tämä nämä puitteet tukevat nyt siinä, että voidaan sopeuttaa toimintaa ja tällä tavoin tämä on hyvin tärkeä väline, varsinkin pienemmille maille, jotka kärsivät aivan erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja joilla ei itsellään ole sopeuttaa toimintaa uusiin ilmastoolosuhteisiin ja vielä ei ole olemassa äh, rahoitus- ja teknisiä välineitä kansainvälisessä yhteisössä, joiden avulla voitaisiin auttaa juuri näitä pieniä maita. Mm, nämä sopimus, sopeutuspuitteet niiden tueksi on perustettu myös erilaisia alueellisia, kansallisia, teknisiä tukitoimia e, ja lisätty myös kansainvälistä yhteistyötä. On fakta, että ne, jotka ovat investoineet puhtaaseen teknologiaan, haluaisivat, että tätä tekniikkaa myös käytetään mahdollisimman laajalti. Tämä olisi ainut tapa eh, saada aikaan kannustimia siihen, että jatkuvasti edelleen investoidaan uuteen teknologiaan, puhtaaseen teknologiaan ja samaan aikaan hyödytetään näitä maita, joissa sovelletaan tätä teknologiaa. Eh, me haemme tässä eh, myönteistä kehää me saamme aikaan paljon toimintaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, varsinkin pienissä ja kehitysmaissa, ja saadaan aikaan markkinat tämän tyyppiselle teknologialle. Ja mm, kun pyritään tätä teknologiaa myös helpottamaan tai helpottamaan sen saatavuutta, niin myös nämä maat voivat laajemmin sitoutua tavoitteisiin laajemmin kuin muuten ilman näitä tukia. Lisäksi mm, tärkeä osuus on myös vihreän rahaston, vihreän ilmastonmuutosrahaston perustaminen on tärkeää, koska sitä kautta saadaan rahoitusta kehitysmaiden ohjelmille. Ja totta kai ähm, tässä äh, annetaan tunnustusta myös äh, rahoitukselle, äh, jota on saatu nopean toiminnan rahastoille niin että saadaan tätä kautta myös kehitysmaille 2012, 2010-2012 kaudella. Todella saadaan tätä kautta myös kehitysmaille lisärahoitusta. Kankunissa olennaista meidän keskusteluissamme oli kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ja yksityissektorin, samoin kuin yliopistomaailman ja viestintävälineiden osallistuminen keskusteluun. Ja kommentoisin vielä sitä, että Meksiko ehdotti virallisesti, että lainsäätäjät tunnustettaisiin erityisenä eturyhmänä näissä puitteissa, koska varmasti ymmärrätte, miten tärkeää on teidänkin tekemänne työ, jotta täytetään ne sopimukset, joita hallituksemme tekevät. Valitettavasti tätä muutosta ei saatu Cancunissa läpi, mutta me toivomme ja me toivomme, että tekin autatte meitä siinä, että osallistuminen laajenee er, eri maiden lainsäätäjät tulevat mukaan tähän yhteistyöhön ja meidän täytyy eh, tunnistaa parhaat toimintatavat niin, että eh, tunnustetaan se, että lainsääntäjät ovat päätöksentekoprosessissa mukana valtioiden tasolla. Tällä hetkellä, kun olemme kokouksen puheenjohtajana, pyrimme tekemään yhteistyötä Etelä-Afrikan ulkoministeriön äh, kanssa. Äh, siellä äh, järjestetään seuraava kokous, Durbanin kokous, ja haluamme kehittää tätä työskentelyä koko vuoden ajan. Kun mennään Durbanin kokousta kohti, niin odotukset ovat hiukan kaksi, kaksi naiset. En halua olla täysin myönteinen enkä kielteinen. Ennen Kankunin kokousta oltiin eri tilanteessa. Nyt meillä on esityslista hyvin selkeä, mitä pitää tehdä, jotta saamme käyntiin globaalin äh, ilmastontorjuntajärjestelmän, mutta on paljon aiheita, joita vielä, joista vielä ei keskustelu ole edes alkanut, esimerkiksi rahoituskysymykset. Keskustelu äh, on keskittynyt tähän mennessä siihen, perustetaanko uusi rahasto, mutta tällä hetkellä meidän täytyy siirtyä keskustelemaan, keskustelemaan siitä, miten tämä rahasto äh, toimii ja mistä varat tulevat tähän rahastoon Meksikon mielestä esimerkiksi me olemme aivan varmoja siitä, että nyt ei ole pelkästään julkista rahoitusta, vaan osa varoista, joita tulee käyttöön, niiden pitää tulla yksityissektorilta, koska me puhumme tässä minimitavoitteista 100 miljardia dollaria 2020 vuotta kohden mennessä. Tietenkin tässä potentiaalit markkinat, äh, kun puhutaan äh, mm, ympäristöalan äh, palveluista ja tuotteista. Jotkut arvioivat, että kyse on 500 miljardia dollaria vuodessa, joten markkinat ovat hyvin tärkeät, mutta meidän pitää sopia yksityiskohdista ja niin kuin usein sanotaan, yksityiskohdissa juuri tämä vaikeus piileekin. Meidän täytyy tehdä johdonmukaisesti töitä. Ja myös tämä sopeutuskomitea, Red Plus-järjestelmä äh, ovat toiminnassa, mutta meidän täytyy neuvotella vielä yksityiskohdista. Ja tässä prosessissa me tarvitsemme kuten tähänkin mennessä, EUn tukea, täyttä tukea, ja siinä tietenkin Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli. Minä mainitsin jo sen, miten Euroopan unionin äh, kanta on äh, rakentanut siltoja kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välille. Ja se on vaikuttanut myös siihen, että tässä ei nähdä aihetta enää pohjois-etelä-akselilla, vaan kyseessä on yhteisesti kiinnostava, koko ihmiskuntaa kiinnostava aihe. Ja minun mielestäni eh, tässä voidaan uudestaan määritellä eh, yleiset teoriat, jotka liittyvät kehitysapuun. Kun me mietimme eh, kehitysapua, niin mietimme toimintaa maassa, joka on vähemmän suotuisassa tilanteessa ja rikkaammat maat auttavat tätä maata, mutta meidän täytyy miettiä tätä tukea niin, että emme auta pelkästään nämä kehitysmaita, vaan saadaan aikaan yhteistä hyvää, eli ne huolehditaan yhteisestä ympäristöstä. Mutta tässä vaiheessa haluaisin vielä toistaa, miten Meksiko on sitoutunut tässä, tähän työhön ja pyydän todellakin teiltä tukea Euroopan unionilta tukea ja kun olette yhteyksissä kansainväliseen yhteisöön, tukea myös, koska me tarvitsemme kaikkien panoksen tähän työhön. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja kaikkia teitä tästä mahdollisuudesta olen käytössänne kysymyksiä varten. Frau Ministerin, vielen... Rouva ministeri, monet kiitokset näistä mielenkiintoisista esityksistä. Uh, Teette Cancunissa hienoa työtä ja ehkäpä kaikkien ei tarvitse käyttää kiitospuheenvuoroa nyt, koska aikaa on vain vähän. Kiitän tässä nyt yhteistä kaikkien puolesta. Meillä oli keskusteluja myös Cancunin jälkeen ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä. Durbanille on nyt asetettu suuri tehtävä hoidettavaksi ja näiden jo tehtyjen päätösten sementoimisen lisäksi odotamme, että saadaan myös uusia avauksia kohti maailmanlaajuista ilmastosopimusta. Jokaisella poliittisella ryhmällä on nyt yksi yhden minuutin puheenvuoro, muuten emme kykene tästä selviytymään, joten yksi minuutti kommentille tai kysymykselle. Ja nyt ensimmäisenä Karls Florent, yksi minuutti. Eh, eh, Minä haluaisin siitä huolimatta kiittää ministeriä siitä Tämä oli Kööpenhaminan jälkeinen testi, joka ei lainkaan ollut niin helppo. Ja minä uskon, että seuraava mustepistetesti on edessämme Durbanissa, nyt sen jälkeen mitä Japanissa on tapahtunut. Energiamaailma tulee muuttumaan sen jälkeen. Tämä prosessi saattaa tapahtua eri vaiheissa. Haluaisin tietää, että valmistaudutteko te siihen. Sellainen mielikuva minulla on. Ja sitten metsien häviäminen ja hakkaaminen on minun aiheeni. Voisitteko kertoa minulle siitä, mitä Durbanissa siihen suuntaan liikkuu. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että tämä ilmastodiplomatia, josta olemme myöskin hyvin usein puhuneet, että sitä pitää vielä vahvistaa. Me olemme huomanneet, että monet maat kahden kesken tekevät paljon, mutta eivät halua kirjata sitä kahden keskisiin sopimuksiin sitovasti. Tässä on vain tällainen pieni vihje. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Jörgensen. Thank you, Chairman. Yes, yeah. Yeah, minister. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Minäkin kirjoitin tämmöisen pari minuutin mittaisen kiitospuheen, mutta hyppään nyt sen yli. Kysymykseni ovat hyvin lyhyitä. Voisitteko kommentoida sitä, mitä nyt tapahtuu Kioton pöytäkirjalle? Tuleeko siihen toinen sitoumusjakso. Mitä ajattelette, onko EUn järkevää pysyä niin lujana tässä toista jaksoa kysymässä, koskevassa kysymyksessä, kuten aikaisemmin olemme olleet? Ja toinen asia, sitten päästöjen hillitseminen ja Yhdysvallat, pystyvätkö Yhdysvaltojen kantaiset valtiot Durbanissa sitten siirtymään eteenpäin. Ja mitä jos Durbanissa ei saada mitään hillitsemisratkaisua. Ja sitten lopuksi, mikä on paras neuvo, jonka voitte antaa Euroopan unionille? Mitä voimme tehdä ennen Durbania, jotta voimme helpottaa tai edistää tätä prosessia parhaalla mahdollisella tavalla? Euroopan kansanpuolue ja sosiaalit ja demokraatit ovat käyttäneet puheenvuorosta Chris Davis. Niin nyt sanotaan, että meidän pitäisi eh, nostaa eh, hiilidioksidipäästöjen tavoitetta tai sen rajoitusta, mutta nyt puhuttiin siitä, että pitäisi olla eh, sitova kansainvälinen sopimus. Katsotaanko tulevaisuuteen? Minä en näe tässä mitään mahdollisuutta, että saadaan sellaista sopi, sopimusta aikaiseksi, joka tyydyttäisi niitä hallituksia, jotka eivät halua lähteä niihin toimenpiteisiin, joihin me tähän tässä valiokunnassa haluaisimme ryhtyä. Kun katsotaan Kiotosta eteenpäin, näettekö todellakin mahdollisuuden sitovaan sopimukseen missään vaiheessa tulevaisuudessa? Kiitoksia. sinä siis liberaalit ja sitten vihreät. Satu Hassi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä yhdyn näihin kiitoksiin ja ylistykseen, joita täällä on esitetty. Kysymykseni liittyy tuohon Chris Davisin äskeiseen kysymykseen. Oli hyvin tärkeää, että maat sopivat Cancunissa tästä kahden asteen tavoitteesta rajaksi maapallon lämpenemiselle. Kuitenkin päästövetoomukset, joita Köpenhaminassa tehtiin ja jotka Cancunissa formalisoitiin, eivät ole samassa linjassa Cancunin kahden asteen päätöksen kanssa. Mikä on teidän neuvonne EUlle? Mitä meidän pitäisi tehdä sopimuksen edistämiseksi? Sellaisen sopimuksen, jossa päästötavoitteet olisivat yhdessä linjassa kahden asteen tavoitteen kanssa. Kiitoksia ja sitten lopuksi Euroopan vasemmisto Pepper de Bruyne. Kiitoksia ja lämpimät onnittelut ministerille. Yksi tärkeimpiä asioita Kankunin sopimuksissa oli nämä määräajat, joita oli, eh, jotta eh, osapuolet antaisivat tosiaan näin viime kuukausina eh, tietoja. Haluaisin teidän näkemyksenne näistä tilanteista tässä vaiheessa esimerkiksi nämä ei-markkinapohjaiset mekanismit, miten tämä asia etenee ja mitä olette mieltä e, e, siitä, miten edetään niissä asioissa, joissa ei ole niin tarkkoja määräaikoja e, ajatellen ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia. Haluaisin kysyä myös ilmastonmuutosrahasto. Siellä pitää, piti olla kokous maaliskuun puolessa välissä, miksi sitä on siirretty. Kiitoksia. Todellakin olemme tottuneet näihin minuutin mittaisiin puheenvuoroihin ja kuinka paljon kysymyksiä viiteen minuuttiin saadaankaan näin sitten mahdutettua. Teillä on nyt sitten vastausvuoro. Kiitoksia. Minä ihailen kykyä esittää näin paljon kysymyksiä. Ensinnäkin metsäkadosta olen aivan, aivan samaa mieltä. Siellä on valtavasti potentiaalia. Tämä on kolmas, kolmanneksi suurin päästölähde globaalisti. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja tällä on myös paljon sosiaalisia vaikutuksia näissä maissa, joissa otetaan käyttöön näitä eh, metsitysohjelmia. Me toivomme, että nämä ajatukset, eh, joita on tähän mennessä tullut, eh, tuottavat hedelmää ja me, tämä on yksi niistä aloista, joissa saataisiin paljon aikaan Normanissa. Tässä Monet kommentit liittyvät toisiinsa. Mitä tapahtuu Kioton pöytäkirjan jälkeen? Ensinnäkin haluaisin sanoa, että todella uskon, että puhdas sopimus toisesta eh, sitoutumiskaudesta sinänsä ei tule olemaan todellinen tai lopullinen ratkaisu me voimme sanoa, että sovitaan köyhyyden torjunnan päätöslauselma ja emme usko, että se tuo köyhyyttä, vie köyhyyttä päätökseen tai lopeta sitä. Täytyy miettiä, minkä tyyppisiä järjestelmiä ja sitoumuksia haluamme ottaa käyttöön 2012 jälkeen, mutta pitää muistaa, että ne sitoumukset, joita on esitetty tähän mennessä ne menevät pidemmälle kuin 2012 tässä vaiheessa ja Kioton pöytäkirja jo sinänsä on edelleenkin voimassa 2012 jälkeen, koska siinä ei ole mitään vanhaksimenopäivää. Ja tämä pätee niihin tavoitteisiin, jotka piti saavuttaa 2012 mennessä, ja tiedämme, että emme siihen, siinä onnistu kuitenkaan, mutta sinänsä pöytäkirja on edelleenkin niin sanottu oikeusperusta, jonka pohjalta torjutaan ilmastonmuutosta, ja se pätee edelleenkin. Meidän täytyy mielestäni katsoa paljolti sitä, minkälaisia keinoja on meillä kaikilla – nostaa kunnianhimoisuutemme tasoa, tavoitteidemme tasoa, ja tämä liittyy paljolti Kankunin sopimuksen täytäntöönpanoon. Jos saamme vihreän rahaston alkuun, me voimme saada sitoumuksia myös nousevilta talouksilta ja kehitysmailta. Niin kuin tiedätte, Meksiko on ollut kehittyvässä maailmassa eh, yksi niitä osapuolia, joka on ollut halukkaimpia eh, eh, eri sitoumuksiin ja lisäsitoumuksiin. Se aiheuttaa kustannuksia, inhimillisiä ja taloudellisia. Se on meidän sitoumuksemme ja meidän intressimme on myös toimia asian hyväksi, joten meidän täytyy täytäntöön panna nämä sitoumukset. Ensinnäkin Kankunin mandaatti mandaatit, jotta meillä on sellaiset keinot, joiden avulla eri maat voivat sitoutua laajemmin. Ei se tarkoita sitä, että annetaan blankosekki kehitysmaille, he voivat tehdä mitä tahansa. Tässä tapauksessa suunnataan selkeästi siihen, että pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. On tärkeää myös se, että mahdollisimman nopeasti me voimme ottaa käyttöön Eh, sellaisia menettelyjä, joiden avulla eh, uuden teknologian eh, saatavuus helpottuu mahdollisimman monelle, monelle maalle. Näistä teknologiamuodoista pitää tulla tarpeeksi edullisia ja tällä tavoin saamme kannustimia myös investoinneille ja tämä on ainoa keino, jonka avulla kehitysmaat pääsevät mukaan tähän ponnisteluun minun on sanottava, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ei ole niinkään selvää, että onnistumme saamaan lopullista päätöstä aikaan koskien 2012 jälkeen, kun ensimmäinen sopimuskausi päättyy. Ja siinä suhteessa sanoisin, että siinä parlamentilla onkin erittäin tärkeä tehtävä. Meidän täytyy lisätä poliittista nostaa poliittista eh, tasoa näissä kysymyksissä. Kyseessä on tosiaankin hyvin tekninen kysymys, mutta ne päätökset, joita tarvitsemme, ovat todellakin hyvin poliittisia. Niinpä tässä suhteessa on erittäin tärkeää, että teette yhteistyötä hallitusten kanssa Euroopan unionissa. Ja ehkä vielä eh, loppukommentti eh, siirtymäkomitean eh, kokouksesta, koska eh, sitä piti siirtää pidemmälle, koska hyvin voimakkaasti vastustettiin Aasiasta siellä ei oltu saatu sopimusta siitä, kuka edustaa tässä komiteassa Aasia, aasialaisryhmää. Jos teillä on ystäviä Aasian maissa, niin voitte auttaa tässä asiassa ihan suoraan. Kiitos. Kiitos ministeri siitä, että tulitte tänne Brysseliin ja että tiukasta aikataulusta ne löysitte kuitenkin aikaa tähän tapaamiseen ympäristövaliokunnan kanssa hyvin suurella kiinnostuksella ja kiitollisuudella kuuntelimme teidän puhettanne. Tapaamme Durbanissa, me tulemme ilman muuta sinne. Ja nyt todella myös lainsäätäjät, hallitu, hallitusten edustajat, pormestarit, kansalaisyhteiskunta, kaikki toimijat on saatava mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja te olette tasoittanut tietä tälle uudelle tielle kohti tämän vuosisadan tulevaisuutta. Kiitos vielä kerran. Okay, der Kommissar Oettinger ist schon da. Then, uh, Oettinger onkin jo saapunut. Thank you.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 a oublié son sac, Madame Espinosa. Ah. Vous avez last last day evening you speak about nuclear security. So, hello. Yes. Ich habe sie gesucht draußen. <laughs> Entschuldigung, damals, schon drin, Sie haben die Liste rausgekleidet, dann wurde ich <laughs> okay. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan sydämellisesti tervetulleeksi energia-asioista vastaavan Euroopan komission jäsen, jäsenen Günther Oettingerin. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan, joka vastaa ympäristöstä, terveydestä ja katastrofitoimista Ja erityisesti meitä koskettaa tästä syystä Japanin ja Fukushiman katastrofaalinen tilanne. Kiitos siitä, että löysitte aikaa tälle tapaamiselle. Tehän olitte eilen jo teollisuusvaliokunnassa ja siitä huolimatta totesitte, että haluatte käyttää meidän kanssanne tämän ajan, joka teillä oli 15 puoli viiteen käytettävissä. Japani on huipputekninen maa ja sielläkään asiat eivät enää toimi yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua ja ei pidä hukata aikaa. Te voitte kertoa meille, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä te voitte tehdä. Kysymyksiä olisi varmasti todella paljon teille, mutta olemme rajanneet puheajan edustajilla yhteen minuuttiin kysymysten edes, e- esittämiseksi ja nyt on teidän vuoronne puheenjohtaja Jolainen, arvoisat naiset ja herrat parlamentin jäsenet. Me kauhuissamme katselemme uutisia ja kuvia Japanista ja olen varma, että emme ole vielä tämän traagisen ja laajan katastrofin loppupäässä. Viiden päivän maanjäristys, joka jo kaksi päivää ennakkoon ilmoitettiin, ja se oli kuitenkin yhdeksän Richterin asteen maanjäristys, ja Japani on siirtynyt koko maapallolla. Ja tähän päivään mennessä on ollut jälkijäristyksiä, ja sen jälkeen eh, tsunami Suojamuurit ovat 10 metriä ja aallot olivat 15 metrin korkuisia. Ja sitten se kehitys, että sähkö, virran syöttö keskeytyi ja monet eh, hätä aggregaatit, sähkönsyötöaggregaatit ja moottorit eivät enää toimineet ja sitä kautta jäähdytys ei toiminut. Ja siksi prosessi on jossakin pahimman mahdollisen tilalla. Ja me puhumme tästä skaalasta. Tiedätte, että Tsernobyl oli seitsemän, siis korkein asteikolla, ja nyt sitten Japan, ähm, Japanissa niin ähm, ranskalaiset arvioivat eilen, että asteikko olisi kuuden ja seitsemän välillä ollut. Mutta mitä tulee äh, lukuisten, siis yhteensä kuuden reaktorin ähm, suojamuuriin, niin ne yhteensä tuottavat 4700 megawattia. Ne kaikki ovat 70-luvulta 71-79. Jäähdytys ei toimi ja osittain elementit ovat vapaana. Yksi kehys on vahingoittunut ja on myöskin väliaikaisissa varastoissa satoja tonneja ydinjätettä, jota ei pystytä hallitsemaan. Voidaan sanoa, että koko laitteisto ei ole asianmukaisessa valvonnassa. Ja japanilaiset eh, ponnistelevat kovasti, on eh, vettä johdettu reaktoreihin ja yritettiin jopa helikopterilla vettä syöttää. Eli on hätätila työskentely, joka on asiantuntijatasolla tapahtuvaa. Ja nyt on energiakonserneja kohtaan kasvavaa ähm, epäluottamusta ja myöskin hallitusten ja energiakonsernien välillä on ristiriitoja. Ja nyt pitää miettiä teknistä pätevyyttä ja japanilaisten täydellisyyttä ja täsmällisyyttä. Jos ne pidetään mielessä, niin täytyy sanoa, että tulevien tuntien aikana – varmasti saattaa vielä tapahtua lisäkatastrofeja. Ja e, näiden saarten asukkaiden henki on vaarassa. E, ja toki, jossa on 3,3 miljoonaa asukasta jos se on suurin maailman metropoleista ja Ranskan ministeri, Ranskan ympäristöministeri, siis Ranskan pääministeri ja ympäristöministeri ovat neuvonneet kansalaisiaan poistumasta, poistumaan Japanista lentäen. Mutta jos ajatellaan muita alueella asuvia ihmisiä, niin en pysty edes kuvittelemaan, mihin se johtaisi mitä se merkitsee Euroopalle, mitä se merkitsee täkäläiselle energiataloudelle ja politiikalle. Eilen meillä oli hyvin pitkä konferenssi. Tärkeät eh, juridisesti vastuussa olevat henkilöt olivat läsnä. Siellä oli läsnä korkeita virkamiehiä, ministerejä ja kansallisia ydinvoimalaitosten valvontaviranomaisia, säätelijöitä, energiayritysten edustajia oli siellä, ydinvoimalaitosten edustajia ja läsnä oli teollisuusyritysten siis rakentajien edustaja Areva ja Echi. Meillä oli tämä korkean tason konferenssi josta pystyisimme saamaan aikaan eh, selvyyden siitä, missä on yhteisiä kantoja ja missä on eriäviä kantoja. Jos mainitsisin nämä eroavuudet, niin kun ajatellaan, että mikä on tulevaisuuden energiaa eh, ja tule, saattaisiko tämä merkitä eh, suunnitelmille jotain yhtenäistä tulevaisuudessa, niin siitä ei pystytty sopimaan. Kristillisdemokraatit tietävät, että tämä että EU on liian varovainen, mutta eilen kuitenkin suurta epäluottamusta oli voimassa, että pystyykö komissaari hoitamaan tilanteen ja, mm, ja pitäisikö Berliinissä päätöksentekoa luopua ydinvoimasta nopeuttaa. Ranskassa, Yhdistyssä kuningaskunnassa ja muissa maissa ei ollut mitään muutosta turvateknisissä arvioissa. Saksan ja Itävallan tilanne on tunnettu. Ja sitten Sveitsi naapurimaana. Nämä kolme Saksaa puhuvaa maata, jos ajatellaan romanisia ja slaavisia, slaavilaisia maita, jotka ovat mukana, niin me olemme saavuttaneet jotakin yhteistä. Ensimmäinen näistä oli, että kaikki haluavat eurooppalaisen turvatarkastuksen. Muistatte, että myöskin parlamentti kaksi vuotta sitten hyväksyi eurooppalaisen ydinenergiadirektiivin, ja heinäkuuhun mennessä se täytyy täytäntöön panna kansallisessa lainsäädännössä. Jos ajatellaan sen tiukkuutta ja syvyyttä, niin se on kuitenkin hyvin heikko väline. Mutta eilen oltiin, oltiin yksimielisiä siitä, että kaikki 143 ydinvoimalaitosta eh, pitäisi stressitestata. Ja tavoitteena oli, että uudelleen arvioitaisiin turvallisuus ja riskit niin, että ei aliarvioida niitä. Jos ajatellaan maanjäristyksiä ja sijaintia Euroopassa, niin tulvat ja tsunamivaarat, Atlannin rannalla olevien ydinvoimalaitosten kohdalla ja sitten terroristiteot ja lentokoneiden tyrmäykset ja jäähdytysjärjestelmät, eh, miten vakaita ne ovat, ja paikallisen virran syöttö, hätävirta, teknologiat paikan päällä ja niin edelleen. Ja nyt me komissiona odotamme tulevien viikkojen aikana näistä turvatesteistä, näistä stressitesteistä kriteerejä, siis kaikkia ydinvoimalaitoksia varten. Standardit riippuen rakennusmallista, iästä, sijainnista, onko vaara maanjäristykselle vai ei, ja sitten erityisstandardeista – ja niin kuin eilen, niin lupaan myöskin mielelläni teille tässä valiokunnassa, mutta myöskin ryhmille ja ryhmien edustajille, että näiden standardien optimoinnissa ja stressitestien lukkoon lyönnissä, niin olemme valmiita teidän kanssanne keskustelemaan. Olen tänään jo antanut toimeksi annon, joka koskettaa sitä, että mitkä ovat jäsenvaltioiden teknisten standardien tasot ehm, jos ajatellaan näitä stressitestejä, niin jos ajatellaan näitä kaikkein ankarimpia, teknisesti ankarimpia testejä, niin niiden pitää olla perustana. Eli turvallisuutta Euroopassa ei voida jakaa. Minulla ei ole mitään täsmällistä mielikuvaa, mutta kesäkuuhun mennessä tulemme antamaan tästä tavoitteet, standardit ja tiedot stressitestejä varten niin, että toisella vuosipuoliskolla asiantuntijat toteuttavat nämä turvatestit. Direktiivi Euroopan Euroopan unionin direktiivi pitää siis tämän vuoden heinäkuuhun mennessä täytäntöönpanna. Ja 2014 siitä pitäisi tehdä arvio. Tämä on selkeästi liian myöhään. Minä haluaisin jo nyt kertoa, että välittömästi stressitestien jälkeen parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa tulemme ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskustelemaan eh, turvamääräysten uudelleen luomisesta tai tarkistamisesta niin, että meillä on yhteiseurooppalaiset turvatestit ja parlamentissa pitää seuraamukset ottaa huomioon. Eilinen korkean tason konferenssi, tai sen työtä tullaan jatkamaan ja ensi maanantaina energianeuvosto tulee kokoontumaan ja käsittelemään tätä aihetta Euratomin Yleisneuvosto on siitä vastuussa näistä kysymyksistä. Ja voin jo nyt luvata, että ensi viikon torstaina Eurooppa-neuvosto, jossa eurovyöhyke ja eurooppalainen valuutta ovat aiheina, niin siellä täydennetään aiheellista, asialistaa energiakysymyksillä ja sitten Japanin katastrofilla. Me haluamme turvatarkastuksemme ja stressitestimme tarjota käytettäviksi myöskin kumppanimaille, Sveitsille, Turkille, Venäjälle. Ja me uskomme, että aivan oikeutetusti herra Sarkosi, äh, hänen täytyy ottaa G20 myöskin asialistalle. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta nämä turvat standardit stressitestit saatetaan maailmanlaajuisiksi. Tämä koskettaa Intiaa ja Kiinaa. Tulemme ehdottamaan heille niiden hyväksymistä. Ja sitten lyhyt alustus tällä hetkellä. Olen kiinnostunut teidän kriittisistä kysymyksistänne ja jos nyt on liian vähän aikaa, niin milloin tahansa haluan ensi viikolla jatkaa teidän kanssanne neuvotteluja. Kiitoksia. Äh, Kiitos komissio sen Oettinger tästä puheenvuorostanne. Todellakin olette toiminut nopeasti tässä asiassa. Hienoa, että kaikki 27 jäsenvaltiota saatiin mahdollisimman nopeasti koolle, sillä suuri yleisökin toivoo meiltä nopeita toimia taustalla on tietenkin aina myös se kysymys, miten kukin suhtautuu ydinvoimaan. Se aiheuttaa sen, että aina ei voida toimia riittävän ripeästi. Nyt kuitenkin slaavien, germaanien ja romaanien kesken on löydetty yhteistä säveltä. Se on aika hämmästyttävää sinänsä. Mutta mitenkä sitten komissiohan ei periaatteessa vastaa tästä asiasta, joten ensimmäinen kysymys kuuluukin, että Pitäisikö Euratom perussopimusta muuttaa, sillä tästä asiasta ei ole siinä sopimuksessa mitään mainintaa. Euratom-sopimustahan ei koskaan ole vielä muutettu, joten olisiko nyt tullut sen aika? Olen yrittänyt nyt neljöidä tätä ympyrää 20 puheenvuoroa 20 minuutissa. Ensinnäkin ensimmäinen vaihtoehto on se, että kuuntelette kaikki kysymykset ja vastaatte sitten hyvin synteettisesti lopussa, tai sitten teemme yhden kysymyskierroksen ja siihen väliin aina vastauspuheenvuorot. Mutta otetaan nyt sitten minuutin puheenvuorot, kuten äsken meksikolaisvieraan kohdalla. Kiitoksia komissaari teidän puheenvuorostanne. Se vaikutti minun kovasti. Kriisi voi olla ensimmäinen signaali sille, miten me jatkamme ilmastopolitiikkaamme. Minua kiinnostaa komission kanta, mikä se saattaisi olla. Esimerkiksi, jos ajatellaan sitovia tehokkuuksia. Kiitoksia. Ulskog seuraavaksi. seuraavaksi. Kiitoksia siitä, että olette täällä komission jäsen. Minä olen myöskin sitä mieltä, että on Kiitoksia, että olette täällä komission jäsen olen sitä mieltä, että on hyvä, että on tehty aloite stressitesteistä, mutta tämä on hyvin lyhyen tähtäyksen toimenpide. Minä itse olen ollut sellaisessa hallituksessa, joka teki päätöksen siitä, että hyvin toimiva ydinvoimalaitos se lakkautetaan ja hyvin pitkällä aikavälillä. Tämä oli, eh, siis se päätös ei ollut ihan se, mitä piti olla lyhyen tähtäyksen toimenpiteet eivät auta. Meidän täytyy olla paljon aikaa eh, siirtyä uusiin energialähteisiin. Ja nyt sitten haluaisin kysyä, että eikö tämä kysymys ole myöskin sellainen, eh, joka teidän pitäisi ottaa ensi viikolla asiat listalle, että miten stressitestit Euroopassa tullaan ensi vuoden aikana hoitamaan. Kiitos, Justin Chris Davis. Olen vuosikymmeniä jo ehdottanut tällaista ja ehdotan nyt edelleen, että jos haluamme vähähiilistä Eurooppaa, niin se on kyllä osa tätä koko ratkaisua. Jos kysytään, että mitä tämä tarkoittaa Euroopan energiapolitiikalle tämä tilante, tilanne, no ei mitään, koska me emme rakenna ydinvoimaloita maanjäristysalueelle. Kaikessa Kaikilla teollisuuden aloilla on omat riskinsä. Turvallisuutta ei esimerkiksi rautatieliikenteessä voida koskaan taata, mutta aina kun tapaturmia tapahtuu, niin sitten voimme oppia niistä, jotta sen, juuri sitä samantyyppistä onnettomuutta ei sattuisi toiseen kertaan. Kaiken tyyppisen energiantuotannossa myös tapahtuu tappavia onnettomuuksia, esimerkiksi hiili, hiilialalla. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt Japanin tilanteessa meidän pitäisi hylätä vähähiilinen tavoitteemme. Keskustelitteko te ministerikokouksessa niistä siitä mahdollisuudesta, että vanhimmat reaktorit suljettaisiin ja varmistettaisiin muista turvallisuusjärjestelmää? Ja sitten toinen kohta. Toivon, että stressitestit kattavat koko ketjun kuljetuksesta työstämislaitoksista, rikastamislaitoksista, polttoainelaitoksista, niin että koko tämä ketju stressitestataan eri riskien kohdalta. Ja sitten myöskin polttoaine pitäisi testata. Se on vähemmän turvallista, mitä ajattelitte tehdä sen kanssa. de Bruyne. Thank you very much. Kiitoksia komission jäsen. Eilen sanoitte ilmeisesti, että Euroopan täytyy ehkä miettiä ei ydinvoima tulevaisuutta. Miten kaukana tällainen ajatus on todellisesta näkemyksestänne verrattuna siihen, että miten ihmiset tämän näkevät. Miten nämä stressitestit sitten, äh, miten niissä otetaan huomioon äh, kaikki erilaiset äh, tekijät, tsunami, maanjäristykset, mitä tapahtuu silloin, kun stressitestit tehdään, jos ei voimalaitos menesty testissä, mitä sitten tapahtuu ja onko mahdollista ottaa käyttöön tilapäinen keskeyttäminen kunnes on selvitetty stressitestin äh, parametrit. Kiitos. Sitten Resta Rossi. qui. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenää äh, siitä, että tulitte tänne äh, keskuuteemme. Sanoitte, että tilanne ei ole hallinnassa ja me voimme vain toivoa, että vältymme mahdollisimman paljolti tuholta. Haluaisin kysyä teiltä, mitä te ja komissio olette mieltä eh, muutoksista EUn energiapolitiikassa ja Euratum-sopimuksessa. Haluan onnitella eh, siitä, että aloitettiin heti nämä stressitestit eh, myös ystävällisissä naapurimaissa. Pitäisikö komission pyytää, että jäsenvaltiot eivät ryhdy hätäisiin johtopäätöksiin enemminkin odottavat teknisiä näkemyksiä siitä, mitkä ovat vaarat ja riskit, jotka liittyvät vanhoihin reaktoreihin. Mm, pitääkö mm, meidän miettiä myös energiatarvetta? Kiitos, Terhihat Kiitos siitä komission jäsen, että olette täällä paikalla. On hienoa, että olette myös reagoinut niin nopeasti. Tärkeää on kuitenkin myös pitää pitkän tähtäimen tavoitteet tässä mielessä. Miten voimme siis pitkällä aikavälillä parantaa ydinturvallisuutta, sitä haluan kysyä, ja miten sitten tehdään sitovia näistä stressitestin tuloksista. Toinen asia sitten on ydinvoimaloiden sijainti. Voidaanko se jotenkin eurooppalaistaa? Monet ydinvoimalathan sijaitsevat raja-alueilla, ja sitten sillä viereisellä jäsenvaltiolla rajanaapurilla ei ole välttämättä mitään vaikutusvaltaa asiaan. Sitten kolmanneksi, jos puhutaan ydinvoiman käytön todellisista kustannuksista, niin sitäkin olisi direktiivin puitteissa mielenkiintoista pohtia. Ja. Matias Kroote, kiitoksia siitä että puutuitte tähän asiaan nopeasti. Tämä jo sanottiinkin. Te olette osoittaneet, että Euroopan komissio on toimintakykyinen. Siitä sydämelliset kiitokset. Ja sitten äh, jälkiriskit jäävät ja todennäköisyyslaskelmalla voidaan laskea, että milloin tapaus tapahtuu tai sy- milloin hetki on. Japanissa se valitettavasti sattui. Onnettomuuteen liittyy aina paljon hirveitä asioita. Ei kaikkea voi ennakoida. Selkeää on, että me tarvitsemme toisenlaista teknologiaa. Ja minun kysymykseni liittyy uusiutuvaan energiaan. Onko se mielekästä? Voitaisiinko lyhyellä tähtäyksellä myöskin uusiutuvien energioiden käyttöä massiivisesti edistää? Ja mitä verkostoilta vaaditaan? Huolehtisitteko te siitä, että näitä verkostoja tulee? Sì, <laughs> grazie. Due cose. Allora, la... Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on tiedonanto eh, tästä. Eh, ja esittelijänä eh, minä hämmennyin siitä, että tässä pitäisi laajentaa tiettyjä osapuolia Euroopan pelastuspalvelumekanismissa ehkä jonkinnäköisiä simulointiharjoituksia pitäisi ottaa käyttöön. Ja sitten toinen kysymys, kohdennan sen teille. Me kuulimme näistä väliaikaisista käyttökielloista siirtymästä pois ydinvoimasta, mutta mm, Kansainvälinen e- ydinenergiavirasto sanoo edelleenkin, että e, ydinenergia pitää olla mukana e, energiavalikoimassa. Miten näette 2050 tavoitteet ilman ydinvoimaa? Arsenis seuraavana. Minun kysymykseni on hyvin lähellä tätä äskeistä oikeastaan. Komission jäsen totesi, että Japanin Japanissa voi tapahtua pahin mahdollinen. Ydinvoimalla onnettomuudet ovat harvinaisia, se on totta, mutta kun niitä tapahtuu, niin niillä on vakavia rajat ylittäviä seurauksia, jotka tuntuvat sukupolvien ajan. Kun haluamme pyrkiä kohti vähähiilistä ydinvoimaa 2050 vuoteen mennessä, niin silloin energialajien valikoimaamme kuuluu myös ydinvoima – Onko komissiolla mitään suunnitelmia siitä, että tähän tavoitteeseen vuonna 2050 voidaan pyrkiä myös ilman ydinvoimaa, tai aikooko komissio sellaisia miettiä nyt Japanin tilanteen jälkeen? Kiitos, Corin Lepage. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että komission jäsen nopeasti reagoitte tähän kysymykseen. Nyt olemme todenneet, että eh, kyseessä on inhimillinen eh, terveyskatastrofi, mutta myös talouskatastrofi. Eh, on tärkeää, että siirrymme pois ydinvoimasta. Haluamme tietää milloin. Tässä on aivan selvää, että Japanin tilanteet vaikuttavat siihen, että täytyy katsoa, miten lasketaan riskit ja valvonta kysymykset. Tässä on selvästi ongelmia. Täytyy katsoa, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, voimmeko jatkaa Euratom-järjestelmällä. Me tarvitsemme järjestystä tähän. Meidän pitää muuttaa sekä valvontajärjestelmää järjestelmät että säännöt. Kiitoksia sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia eh, siitä, että komission jäsen tuli tänne, koska tällaisina hetkinä eh, me voimme olla varovaisia ja eh, olla luomatta paniikin mieliilaa. Niinpä kiitän tästä lähestymistavasta ja haluaisin kiittää siitä, että tästä puhutaan edelleen. Siis puhutaan juuri nyt. Ja minä haluaisin kysyä teiltä, onko komissio valmis aloittamaan keskustelun energiakysymyksistä, jotta meillä olisi tulevaisuudessa todellinen vaihtoehto ydinvoimalle Euroopassa? Kiitoksia. Sandrine Bellier. Kiitoksia puheenjohtaja herra Oettinger. Me olemme kaikki järkyttyneitä äh, Japanin tilanteesta. Äh, minä kuuntelin äh, teitä, te pakenette Euroopan lainsäädännön taakse. Ja näin komissio reagoi minimaalisesti. Minä en ole täysin kannallanne, kun puhutaan siitä, miten EU pääsisi ydinvoimasta. Meidän täytyy tunnustaa tällä hetkellä, että tällaisessa tilanteessa mennään kansallisten etujen yläpuolelle. Ja niinpä ranskalainen ydinvoimalla, eh, siinä, eh, siellä kärsittiin 2003 esimerkiksi lämpöaallosta. Eh, kyse ei ole ainoastaan riskistä ranskalaisille, vaan kaikille eurooppalaisille. Eurooppalaisten riskit ja energiavarmuus. Niin minun kysymykseni, jos sopii. Te sanoitte meille, että teillä ei ole valtuuksia. Minun mielestäni komissiolla on mahdollisuus uudistaa asetukset pian ja vahvistaa eh, eh, valvontaa ja eh, samoinkin uudistaa suuntauksia. Dziękuję panie przewodniczący. Dwa krótkie pytania. Czy nie dziwi pan... Kiitoksia. Vain pari lyhyttä kysymystä. Komission jäsen, eikö ole yllättävää se, että kansala- kansainvälinen atomivoimayhdistys ei anna mitään lausuntoa. Ja oletteko miettineet, että olisi erityinen energiavero ydinenergialle tänä päivänä? Ähm, ydinvoimalaitosten ähm, ylläpitäjät voisivat myötävaikuttaa myöskin tila- tilanteeseen jollain, jonkun tyyppisellä verolla. Kristiina Gutierrez. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt mm, on mm, ymmärrettävä tässä mm, tilanne, että Japanin tilannetta katsottaessa. Nyt Japanista on tiedotettu jatkuvasti, mutta nyt edessämme on sellainen katastrofi, jota emme olisi voineet edes kuvitella, miten toimimme. Tässä on sellainen ongelma ja ja e, ongelmana on juuri reaktoreiden jäähdyttäminen. Meidän täytyy e, katsoa, minkä tyyppinen tämä voimala on ja minkälainen tämä alue on, e, koska tälle alueelle ei olisi pitänyt rakentaakaan, koska siellä on on näitä maanjäristyksiä ja me olemme tehneet aina tutkimuksia ajatellen tätä maaperää, mutta ennen muuta minua huolestuttaa se, että me puhumme ydinvoimasta, vaikka se on hyvin monimutkaista tekniikkaa. Minulla on kysymyskin. Oletteko ajatellut tätä riskiä, joka tulee esiin silloin, kun tilanne muuttuu Euroopassa? Sí, Y luego va a llegar aquí. Yes, Gracias. Radvile. Ačiū pirmininkė, dėkui komisarė už jūsų tikrai greitą reakciją ir daug sumaišties, daug įtampų. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos nopeasta reagoinnista komission jäsen. Olen sitä mieltä, että me emme pysty välttämään ydinenergiaa ja meidän on vain hyväksyttävä se tosiseikka, Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Valko-Venäjä suunnittelee nyt ydinvoimalan rakentamista Liettuan rajalle. Samoin Venäjä Kaliningradin. Valko-Venäjän presidentti Lukashenka on jo todennut, että sopimus, tätä aihetta koskema sopimus solmitaan kuukauden kuluessa ja Venäjä luotottaisi Valko-Venäjää projektin toteuttamisessa ja asiasta ei mitenkään konsultoida naapurimaita, vaikka se olisi asian, asiallista. valko -Venäjä ja Venäjä väittävät kyllä päinvastaista, mutta naapurimaille ei vastata tässä asiassa ja Etyin sihteeristö on ilmaissut huolestumisensa asiasta. Ja, eh, herra komissaari, Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään ja olette myöskin eilen. Te toimitte hyvin nopeasti ministerien kanssa, mutta mitkä ovat nyt konkreettiset suunnitelmat energiapolitiikan muuttamiseksi? On olemassa koko joukko ydinvoimalaitoksia, jotka on suljettu, hyvä niin, mutta yleisesti ottaen meillä on kylmät talvet Euroopassa. Ja nyt tilanne aina vaikeutuu. Miten saisimme vähän enemmän vauhtia energiapolitiikkaan? Halutaan luopua ydinvoimalaitoksista ja öljystä. Miten haluatte käsitellä tätä? Ja sitten viimeinen kysymys. We hebben al decennia lang kernenergie in Europa. Kiitoksia. Meillä on äh, jo vuosia, kymmeniä vuosia ollut Euroopassa ydinvoimaa käytössä. Äh, äh, minun mielestäni tässä ollaan oltu varovaisia, mutta kysyisin komission jäseneltä, minkä tähden tämä katastrofi, joka Japanissa tapahtui, Minkä tähden siihen pitää reagoida näin kiireellisesti, koska tämä ei ole eh, eurooppalaisten eh, laitosten ongelma. Tämä eh, kiireellisyys hämmästyttää minua. Ehkä meidän piti keskustella Libyasta Euroopan neuvostossa, ellei teillä sitten ole mitään tietoja komission puolelta. Onko tämä vaara ja riski Euroopalle suurempi? Minkä tähden näin kiireellisesti tällä hetkellä? Äh. You have been wonderful. Kiitoksia. Kiitos näistä loistavista kysymyksistä. Ja nyt sitten komission jäsenellä on 5-6 minuuttia aikataulun, oman aikataulun mukaan vasta, aikaa vastata. Aus der Bedeutung der Katastrophe von... Uskoakseni tämä kiireellisyys johtuu tästä Japanin katastrofista. Jos ajattelette, että lähdette hiihtolomalle, niin sanon, että menkää toukokuussa ja sitten te sanotte, että eroa virasta. Ja nyt sitten te ihmettelette, miten minä nyt olen viiden päivän kuluttua jo aktiivinen. Eli minun mielestäni te, hyvä kollega, ette täytä mandaattianne, kun esitätte tällaisen kysymyksen. Eli ensi viikolla, tämän viikon ajan kuluttua minä puutun asiaan perusteellisesti ja Euroopan energiapolitiikasta tulemme tekemään ensi viikolla päätöksiä, oikeita päätöksiä. Ja mitä minä olen mieltä? Ensinnäkin, jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, se vahvalla, puol, puol, vahvoilla puoltoäänillä saatettiin voimaan. Minä uskon, että huomenna jäsenvaltiot varmasti pystyisivät uudistamaan sopimusta – mutta kysymys on siitä, että miten voimme käyttää toimivaltaamme. Se tulee Euratom-sopimuksesta, joka todellakin jatkokysymyksen kysymystä ajatellen, niin siihen täytyy puuttua, jollainen minä nimenomaan haluan tämän ottaa esiin, koska Euratom-sopimus ei enää yhteistä turva kantaa kata, eikä Euroopan yhteistä, mm, yhteisen edu, ole Euroopan yhteisön edun mukaista. Siksi se otetaan esiin. Ja siksi minä vetoan siihen, että artikla 194 otetaan täydellisesti käyttöön. Se koskettaa meidän energiapolitiikkaamme Euroopassa. Viimeisten 15 vuoden aikana ei ole sisämarkkinoilla pystytty sitä sähkön ja kaasun kohdalla täytäntöön panemaan. Ja Euroopan neuvostossa on päätetty, että jäsenvaltioiden tuella se täytyy lähitulevaisuudessa täytäntöön panna. Mutta te tiedätte varmasti, että meillä ei ole pelkästään ystäviä jäsenvaltioissa. Teollisuuspolitiikka, poliitikot ovat tällaisia ja he toimivat monen jäsenhallituksen puolesta, mutta en käsittele sitä sen enempää. Jos ajatellaan monia energiayrityksiä, niin kansallinen er- energiapolitiikka on niiden lempiväline. Ja on olemassa kumppaneita idästä länteen, isoja ja pieniä, ja minä tarvitsen teitä niin, että ei silmälappuja käytetä, eikä teollisuuspolitiikkaa, eikä kartelleja, eikä monopoleja ähm, vaalita, vaan markkinat, kilpailu, avoimuus ja turvallisuus olisivat keskipisteessä. Ja sanon myöskin, ja olen sanonut parlamentin puhemiehille myöskin, että minä uskon, että tämän parlamentin ja komission toimikauden loppupuolella – kun ollaan ymmärretty, miten Lissabonin sopimuksen saadaan, miten se saadaan toteutettua, niin Euroopan toimivallasta voitaisiin muodollisesti neuvotella. Yhtä toimivaltaa meillä tällä hetkellä ei ole. Ja jäsenvaltiot ja konventin naiset ja miehet halusivat näin – jäsenvaltioilla on energiamiksistään yhä edelleen oma vastuu, jos ajatellaan tilannetta, niin Gutenberg-asiaa mm, täällä käsiteltiin, mutta energia miksin kohdalla neuvostolla ja komissiolla ei ole toimivaltaa. Ja siksi, jos ajatellaan Itävaltaa ja Ranskaa, Bruno Kreisky sanoi ilman ydinvoimaa, mutta ei kokonaan. 7 prosenttia teidän energiamiksistänne, joka tulee naapurimaista, on ydinvoimaa. Mm, Temelin on myöskin sitä varten niin lähellä rahaa, rajaa, anteeksi, että sieltä pystytään helposti viemään sähköä. Siinä on ydinvoimaa ja vesivoimaa. Mutta tämä 7 prosenttia on suhteellisen hyvä arvo, ja jos ajatellaan Ranskaa, niin siellä on 80 prosenttia ydinvoimaa käytössä. Jos arvioidaan yritysten arvoa, joskaan ydin, yritysten arvolla ei pitäisi olla mitään merkitystä EDFn ja Arevan kohdalla. Minä olen hyvin kiinnostunut Ranskan keskusteluista. Olen myöskin Italian keskusteluista kiinnostunut kesäkuussa. Minulla ei ole siellä äänioikeutta, teillä on siellä äänioikeus, äänioikeus mutta odotan jännittyneenä, mikä tilanne tulee olemaan. Meillä on myöskin 30 prosenttia sähkömiksistä, niin siinä on 30 prosenttia Euroopassa ydinvoimaa. Ja enemmistö tai suurin osa näistä kysymyksistä, mitä tänään on esitetty, niin niistä täytyy neuvotella, kun puhumme eh, roadmapista vuodelle 2050. Vähähiilinen tai vähähiilinen ehdotus vuodelle 2050, niin kuin komissio ehdottaa, 80 prosenttia vähemmän Euroopan unionissa hiilidioksidipäästöjä. Ja jäsenvaltiot saavuttavat sen suhteessa 1990. Energiatalous on lähestymässä nolla prosenttia hiilidioksidipäästöjen kohdalle. Ja 2050 tiekartassa olisi, että ei olisi lainkaan päästöjä. Ja jos ajatellaan ydinvoimaa, niin puolivalmiina tällä vuosikymmenellä ei ole prosentuaalisesti kohoavaa ö, trendiä, vaan pikemminkin laskeva trendi. Mutta jos tarkastellaan Saksaa tällä hetkellä, suurinta Euroopan, Euroopan kansantaloutta, suurinta, suurinta ja suurimpia sähkömarkkinoita, jos seitsemän tai kahdeksan vanhinta tai pienintä ydinvoimalaitosta suljetaan, niin se vaikuttaa siihen, että hiilidioksidi mm, kiintiöiden, kiintiöiden hinta, päästökiintiöiden hinta nousee. Ja se merkitsee sitä, että on enemmän hiilivoimalaitoksia ja vanhempia hiilivoimalaitoksia yhä edelleen käynnissä. Ja minä uskon, että lyhyen tähtäyksen toimenpiteiden ohella pitäisi tarkastella asiaa myöskin pitkällä tähtäyksellä. Lyhyellä tähtäyksellä tänä vuonna meidän pitää järjestää kaikissa ydinvoimalaitoksissa turvatarkastus. Ja asiantuntijat voivat siitä päättää, mutta en voisi kuvitella, että laajojen stressitestien jälkeen, mm, jotka todella toivottavasti ovat vähän lähempänä totuutta kuin pankkien stressitestit viime vuonna, että näissä laajoissa stressitesteissä kaikille 143 ydinvoimalaitokselle Euroopassa voidaan antaa hyväksymismerkki, jos ajatellaan sijaintia ja vaaroja ja myöskin sitten korjaustoimenpiteitä, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia tai joita ei teknisesti voida suorittaa, niin ratkaiseva kohta on se, että miten me voimme sulkemisen tai jäähdysjärjestelmien ö, käytön ö, hyväksyä, kun meidän pitää ajatella, että siihen tarvitaan virtaa. Japani on kuitenkin maanjäristys, maanjäristysalttiimpi kuin Euroopan unioni, mutta jos jäähdytysjärjestelmä ydinvoimalaitoksessa ei voida eri vaihe, vaiheittain niin taata sen toimivuutta, niin silloin stressitestin pitää myöskin tämä mainita. Ja maanjäristyksen lisäksi esimerkiksi lentokoneiden maahansyöksy, tsunami, tai joku muu fysikaalinen tai tekninen tapaus saattaa olla stressitestin perustana tai sen käsiaiheena. Ja minä uskon, että tässä aiheessa minun painopisteeni on riippumatta siitä, minkälainen energia miksi jäsenvaltioissa on ja riippumatta siitä, mitä, se, mitä johtopäätöksiä teemme näistä kauheista tapahtumista näinä päivinä – me tarvitsemme modernia infrastruktuuria Euroopassa sähköä varten. Ja pyytäisin, että tämä asetetaan myöskin painopisteeksi Euroopan lainsäädännössä ja budjetissa. Ja haluaisin vielä parantaa sitä, mitä kaasun ja sähkön alalla viime vuosikymmenten aikana ei ole tehty. Jos ajatellaan laatua, standardeja ja kapasiteettia, niin haluan päästä sähkön ja kaasun kohdalla samalle tasolle kuin Euroopan moottoriteiden ja rautatieverkostojen ja mm, ilmailun ja sisävesi- ja avovesiliikenteen kohdalla, mm, hyödykkeiden kohdalla mm, ja palvelujen kohdalla ja käytettyjen autojen kohdalla ja elintarvikkeiden kohdalla. Siis samalle tasolle haluan päästä. Ja sitten uusiutuva energia, nämä 20 prosenttia ovat meille sellainen, mihin tähdätään. Ja ensi viikolla annamme tiedot tiedonannon siitä, miten pääsemme eteenpäin. Me puhuimme tästä liikennevalojärjestelmästä, sillä ei edetty, mutta meidän täytyy energian kohdalla, sähkön kohdalla saavuttaa 33-35 prosenttia uusiutuvia energia, energia, uusiutuvista energialähteistä. Jos ajatellaan 33 prosenttia sähkön ajalla, niin silloin saavutamme tämän 20 prosenttia. Ja tiekartan kohdalla mm, ei voida ajatella pelkästään 2050. 2030 on minusta vielä tärkeämpiä, jos ajatellaan tulevien vuosien investointeja. Ja jos 2020 on 20 prosenttia uusiutuvista energialähteistä vesi, tuuli, aurinko, maalämpö ja biomassa, jos me haluamme todellakin saada 33 prosenttia eh, sähkön, niin silloin meillä 2020 pitäisi olla korkeammat arvot, 40 prosenttia tai enemmän. Tämä on ratkaiseva kohta. Ja sitä kautta kansallinen toimivalta energiamiksin kohdalla pitää myöskin tarkistaa. Mm, jos 2030 uusiutuvia energia, uusiutuvista energialähteistä saadaan 40 prosenttia tai enemmän, niin silloin kansallinen toimivalta kattaa 60 prosenttia. Eli me olemme tässä jo lähellä sitä, että Lissabonin sopimuksen muutos on tarpeen ja Euroopan lainsäädäntö toimivalta, toimivallan pitäisi kattaa energia ja sähköala. Jos haluan enemmän kuin tämä 30 prosenttia uusiutuvista energialähteistä, niin silloin tarvitsen eurooppalaista verkostoa niin, että huoltovarmuus on mahdollisimman korkea ja että energian hinta on vielä maksettavissa. Siksi 2011 on tärkeää, että saamme sellaisen kartan Eurooppaan, että Norja, Länsi-Balkan, Turkki, Ukraina ovat mukana kumppaneina ja Välimeren alueella Marokko, Tunisia ja muut pitää ottaa huomioon niin että saisimme paneurooppalaisen sähkön ja kaasun infrastruktuurin. Ainoastaan tältä pohjalta voidaan rakentaa sitten eteenpäin ja ilman perusta mikään politiikka ei ole mahdollista. Eli toivottiin toivottiin kustannustehokkuutta. Ja Euroopassa jos ajatellaan julkisia tukia, niin niiden pitäisi kilpailua edistää. Uusiutuvaa energiaa ei pystytä käyttämään riittävästi ilman tukia. Saksalaiset ovat tehneet tästä ehdotuksen ja myöskin eh, hintatakuista ei jatkuvasti, mutta ensimmäisten vuosien aikana. Tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen kysymys, jota kollegani Almunia on käsitellyt, ydinvoima ja tuet tutkimuksessa käsitellään sitä ja välivarastoinnissa ja lopullisessa varastoinnissa sitä ei vielä ole. Jos ajatellaan näitä kauheita tapahtumia Japanissa, niin siitä käy ilmi, että ydinjäte on, olette se sitten ydinvoiman puoltajia tai vastustajia, niin pitkän tähtäyksen sopimus on erittäin tärkeä tässä jos ajatellaan ydinvoimalaitosten väliaikaisia varastoja niin jätteiden kohdalla, niin silloin riskit kohoavat. Ja mitä tulee Viinin kansainväliseen virastoon? Todellakin olen ihmetellyt viime päivien muutamia lausuntoja niitä oli aika vähän lehdistössä. Ja sitten suhteuttavia lausuntoja Japanin tilanteesta oli. Ja siksi jo viime maanantaina kirjallisesti meillä on tunnustettu japanilainen pääjohtaja ja pyysin häntä, että hän kutsuisi koolle IAEAn edustajat niin, että olisi ensi tai lähiviikkojen aikana mahdollista tarkastella asiaa maailmanlaajuisesti. Kysyttiin myöskin Kaliningradista. Pitää paikkansa, että olemme kiinnostuneita siitä, että korkeimmat turvastandardit myöskin EUn ulkopuolella olisivat voimassa yhteisillä alueilla – Venäläiset haluaisivat mielellään rakentaa ydinvoimalaitoksen Kaliningradin ja myydä meille sähköä sieltä, mutta tähän mennessä me olemme sen torjuneet. Mutta selvää on, että jos me avoimesti tarkastelemme sitä kysymystä, että voisimmeko ajatella, että Kaliningradista tulisi venäläistä ydinvoimaa eurooppalaisiin verkkoon, niin kuin venäläistä öljyä ja kaasua, tai kun venäläiset haluavat VTOn jäseniksi, niin ainoastaan silloin, ähm, jos me antaisimme heille mahdollisuuden syöttää energiaa Euroopan verkkoon, niin silloin meillä olisi painostusmahdollisuus äh, korkeimmista turva määräyksistä. Ja jos ajatellaan Liettua ja Puolaa, niin kilpailun kautta tai ilman kilpailua, niin olisi hyvin alhaiset turvastandardit Venäjän federaation ydinvoimalaitoksessa. Ja sitten viimeinen kohta, ohjaus tai äm, ähm, verotus Verotuksesta täytyy sanoa, että Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa verotuksen alalla. Täytyy energia-asetus uudistaa. Meillä on hiilidioksidi direktiivi e, olemassa. Saksalaisilla on polttoelementtien tai mm, kohdalla verotus mutta sanoisin, että lopullisissa varastoissa meillä pitäisi olla eurooppalainen verotus polttoelementtien, polttoaineelementtien kohdalla. Sitä kautta mm, ydinvoima kallistuu ja tämä korkeampi hinta pitäisi käyttää tutkimukseen. Uskon, että näin vastasin useimpiin kysymyksiin. Monet kiitokset asiallisista kysymyksistä. Minä olin vähän huolissani, että painostus minun kohdallani olisi ollut suurempaa, mutta minä lupaan, että lähiviikkojen aikana intensiivisesti teen työtä tämän parissa ja olen valmis keskustelemaan kaikkien parlamentin ryhmien kanssa ja lähiviikkojen aikana ennen, ennen kuin teemme päätöksen standardeista ja stressitesteistä, niin olen valmis keskustelemaan. Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin produktiivinen keskustelu ja mielellämme otamme tämän kutsun keskusteluista vastaan. Mielestäni on tärkeää, että piditte oikeana sitä, että on reagoitava nopeasti ja kaikki melkein tätä kiittelivätkin. olemme käytettävissä myös stressitestien suhteen ja niitä suunniteltaessa. Tiekartta kattaa hyvin laajan alueen. Teollisuusvaliokuntahan on energia-asioista vastaava valiokunta, mutta meille kuuluvat puolesta ilmastonsuojelukysymykset, joten jatkamme keskustelua ja kiitos tästä vierailusta. Ja, ja, ja, Hyvät kollegat, jatkamme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Elintarviketietojen antaminen kuluttajille. Esittelijänämme toimii tohtori Renate Somä. Ja odotetaanpa nyt puolisen minuuttia, että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 Aloitamme keskustelun seuraavasta kohdasta, joten ne, jotka ette halua osallistua siihen keskusteluun, niin siirtykääpä ulkopuolelle juttelemaan, että täällä meillä on työrauha. Toinen käsittely aiheesta elintarviketietojen antaminen kuluttajille. Kuten todettu, Renate Sommer toimii esittelijänä ja tarkistuksia on tehty paljon ja nyt Renate, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Siirrymme nyt toiseen käsittelyyn tässä elintarvikeasetuksessa. Toinen käsittely on tarkoitus pitää heinäkuussa täysistunnossa ja sitten huhtikuussa haluamme saada asiasta vastaavassa valiokunnassa eli täällä aikaan sovun asiasta. Sen jälkeen, kun ministerineuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen joulukuussa tässä asiassa, jonka tulokseen sivuun mennen sanoen olin hyvin pettynyt, ministerineuvosto ei ottanut huomioon hyvin monia parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä yksityiskohtia. Tosin aikapaine oli kova. Belgia puheenjohtajana – halusi kuitenkin saada joulukuussa poliittisen sovun aikaiseksi asiasta. Tämän päätöksen jälkeen olen käynyt keskusteluja Unkarin eli nykyisen puheenjohtajavaltion kanssa. Ja tämä on auttanut minua paremmin ymmärtämään neuvoston yhteistä kantaa. Kaksi viikkoa sitten tapasin varjoesittelijät tämän asian tiimoilta ja vaihdoin, vaihdoimme mielipiteitä Unkarin puheenjohtajan valtion kanssa neuvoston kannasta ja haluaisin nyt sitten esitellä lyhyesti neuvoston kantaa. Neuvosto on sitä mieltä, että asetuksen teksti on pidettävä mahdollisimman yleisluonteisena, jotta se kattaisi mahdollisimman monet elintarvikealan tapaukset. Siksi neuvosto haluaa väittää spesifiointia ja yksittäistapauksia, kuten esimerkiksi juuston kaltaiset valmisteet tai yksityiskohtaiset listaukset siitä, mitä pakkausmerkinnässä pitäisi olla. Tämän tyyppisiä neuvosto siis ei halua sinne. Neuvostolla on ongelmia myös määritelmien kanssa. Siellä ei esimerkiksi pystytä määrittelemään pakkauksen etupuolta. Ja toisin kuin parlamentti, niin neuvosto on sitä mieltä, että tuotteet, jotka, ei ole, jotka eivät ole esipakattuja tai ovat käsivalmistettuja, niin ne ovat tämän asian ulkopuolella esimerkiksi allergenisten aineiden ilmoittamisessa. Kaiken kaikkiaan neuvoston kanta kuitenkaan ei ole ollenkaan niin huono, sillä paljon olennaisia kohtia parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannasta on kuitenkin otettu huomioon. Tietenkin tarvitaan kuitenkin edelleen paljon tarkistuksia. 107 tarkistusta tässä nyt on sitten esitettyinä ja osa niistä liittyy myöskin kielellisiin asioihin, joten asiapuolella ei ole ollenkaan niin paljon tarkistuksia. Sitten keskeiset ehdotukset mietintöluonnoksessa, niin määritelmät. Neuvosto ei todellakaan pysty esimerkiksi määrittelemään pakkauksen etupuolta. Se on tietenkin ihan käsittämätöntä. Ministerineuvosto perustelee tätä sillä, että on sellaisia tuotteita, joissa on useita etupuolia, kuten tetrapakkaukset, niissähän on tavallaan kaksi etupuolta. Ja sitten neuvosto toteaa myös, että sehän on se puoli, mikä kaupassa on näytettävä eteenpäin, jotta välittömästi näkee, mistä on kyse. Mutta ei tämä nyt aivan päde, kun ajatellaan, miten tavarat siellä supermarketissa ovat. Meidän nähdäksemme etupuoli on se puoli, jolla mainitaan tuotteen nimi. Se on oikein hyvä indikaattori sille, mikä pakkauksessa on etupuoli. Sitten luettavuus. Mehän ehdotimme tätä luettavuuden konseptia, mutta ministerineuvosto nyt vaatii tästä asiasta komissiolta lisää määrittelyjä ja kriteerejä sille, mitä, mitä luettavuus oikein tarkoittaisi. Sitten tämä päivämääräkysymys on myöskin määritelty uudestaan. Sitä oli ensimmäisessä käsittelyssä jo puhe. Sitten harhaanjohtavuus on hyvin tärkeä seikka tässä yhteydessä. Neuvoston tekstissä oli kaksi asiaa, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätettiin tämän harhaanjohtavuuden yhteydessä. Ei saa mainostaa esimerkiksi sillä minun mielestäni, että tuotteesta puuttuu jokin aineosa, mitä siinä ei missään tapauksessa olisi. Ja toisekseen sitten rasva Alhaisella rasvapitoisuudella ei saisi mainostaa, jos kaloripitoisuuskin ei tuotteessa ole tavallista alhaisempi. Sillä kuluttaja, kuluttajat olettavat monesti, että jos on vähän rasvaa, niin on vähän energiaakin. Sitten elintarvikejäljitelmät. Tästäkin neuvoston kanssa on parlamentilla er, erilaisia käsityksiä. Ministeriö Ministerineuvosto ei nimittäin halua suoraan käsitellä tällaisia jäljitelmiä, sillä valmistajat voisivat sitten kiertää tämän asian niin, että ne väittäisivät, että no eihän tämä ole tarkoituskaan olla mikään jäljitelmä, vaan tämä on niin innovatiivinen tuote ja sillä ei olisi näin ollen merkitystä. Parlamentin ensimmäisestä käsityksestä, äh, käsittelystä on hyväksytty merkintä kysymyksissä. Joitakin osia ja sitten neuvosto lisäksi ehdottaa, että pitäisi mainita se, jos tuotteessa jokin tavallinen ainesosa on korvattu jollakin toisella ainesosalla. Ja tämäkin liittyy tähän harhaanjohtavuuteen. Minä esitän, että tämäkin tieto pitäisi olla siinä tuotteen etupuolella kolmen millimetrin kirjainkoolla – välittömästi tuotemerkin yhteydessä, jotta asia olisi selvä. Lisäksi ehdotan, että merkittäisiin tuotteen jäänyttämispäivämäärä ja luettavuus mielessä ehdotan, että hyväksymme ministerineuvoston kirjasin kokoa koskevan ehdotuksen. Me jätimme tämän asian ministerineuvostolle, sillä kyse on teknisestä asiasta. Joka tapauksessa haluamme kuitenkin, että luettavuudessa otetaan huomioon muitakin seikkoja. Kuten ensimmäisessä käsittelyssä päätimme, niin alkoholijuomat pitäisi kaiken kaikkiaan ottaa, jättää tämän asian ja asetuksen ulkopuolelle. Ministerineuvosto haluaisi, jät, haluaisi tähän mukaan alkopop-tyyppiset juomat, eli tällaiset juomasekoitukset, joissa on yhtenä osana alkoholipitoisia juomia ja sitten alkoholittomia juomia. Näinpä siis myös viini ja olut kattaisivat periaatteessa tämän määritelmän, mutta komissio ja ministerineuvosto haluavat, kattaa, haluavat sisällyttää nämä alkoholijuomiin, mutta tässäkin on määritelmäongelmia. Eli niin kauan kunnes ne on ratkaistu, niin näitä alkoholipitoisia juomasekoituksia ei voi ottaa tämän asetuksen soveltamisalaan. Sitten ravintoarvo, taulukot ja niiden ilmoittaminen. Tämä on myöskin sellainen seikka, jota käsittelemme neuvoston kanssa ahkerasti. Neuvosto on yhtä mieltä kanssamme siitä, että tiedot on ilmoitettava taulukkomuodossa per 100 grammaa tai 100 millilitraa. Elintarvikekoodistoon nähden on ongelma – sillä me vaadimme, että arvot ilmoitettaisiin kilokaloreissa, mutta ministerineuvosto sanoi, että Codex Alimentariuksen mukaan pitää olla myös kilojoulemerkinnät. Minä taas ehdottaisin, että kilojoulet mainitaan kilokalorien ohella siten, että kilokalorit ovat ensimmäisellä sijalla ja lihavoidulla fontilla ja sitten kilojoulet ovat tämän jälkeen ja sitten esitän myös, että olisi velvollisuus esittää tämä energiasisältö myös etu, pakkauksen etupuolella selkeästi kilokaloreina. Ja tämä on yksi asia, josta jo ensimmäisessä käsittelyssä keskusteltiin. Neuvosto on sitten eh, esipakatuista tuotteista ja käsivalmistetuista tuotteista sitä mieltä, että ne eivät kuulu tämän asetuksen alaan. Ymmärtääkseni ensimmäisessä käsittelyssä päätimme, että tämä poikkeus koskisi pienyrityksiä ja niiden valmistamia tuotteita. Esimerkiksi tällaiset kausiluotoiset makeistuotteet ja suklaat ja niin edelleen. Sitä alkuperämerkintä on ollut keskeinen kiistakapula. Minä olen sitä mieltä, että tässä asiassa esiintyy jossakin jäsenvaltiossa hyvin vaarallisia protektionismin piirteitä. Mielestäni on hirvittävää, että jotkin jäsenvaltiot ovat valmiita heittämään sisämarkkinat romukoppaan tässä mielessä. Esimerkiksi Italiassa on nyt aikeita siitä, että kansallisessa lainsäädännössä merkittäisiin, tehtäisiin alkuperämerkinnästä pakollinen. Tämä ei Euroopan tasolla mielestäni ole mitenkään mahdollista. Olen aina ollut sitä mieltä, että alkuperämerkinnän vaatimuksia ei ainakaan ilman vaikutusten arviointia voi nykyisestään laajentaa, sillä komission on kaikessa lainsäädännössään suoritettava vaikutusten arviointi ja toteutettavuuden arviointi. Ministerineuvosto ehdottaa velvoittavaa alkuperämerkintää lihatuotteisiin, mutta toteaa myös, että monet niistä tuotteista, joiden osalta jo päätettiin pakollisesta alkuperämerkinnästä, olisivat jo alakohtaisen säätelyn alaisia ja tällaisena tilanteen pitäisi myös säilyä. Sitten pidemmälle meneviä vaatimuksia lihajalosteiden alkuperämerkinnästä. Tätäkään ei voida hyväksyä ilman vaikutusten arvio, arviointia. Ja ministeri neuvosti puolestaan ei sellaista vaadi. Sitten ministerineuvosto ei halua alkuperämerkintää, anteeksi, energiasisältöä tähän etusivulle, vaan ministerineuvosto ehdottaa, että se esitettäisiin selkeästi toisessa paikassa pakkauksessa. Ja minun ehdotukseni siitä, että se esitettäisiin etusivulla kilokaloreina per 100 grammaa tai 100 millilitraa 100 millilitraa on eräänlainen kompromissiesitys. Kiitoksia Renate Sommer tästä alustuksesta. Tarkistukset toiseen käsittelyyn, niin minusta näyttää siltä, että on monissa kohdin mahdollisuus saavuttaa konsensus, mutta tässä on koko joukko vielä myöskin auki olevia asioita ja varmasti tulemme keskustelemaan tästä. Ahkerasti minulla on täällä pitkä puheenvuoropyytäjien lista. Glenis Vilmut ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta Unkarin puheenjohtajakauden avauksen yhteydessä – ja me keskustelimme aika paljon neuvoston kannasta. Se on aika hyvä, mutta haluan keskittyä kolmeen pääseikkaan. Parlamentin kanta näissä kysymyksissä oli todella selvä. On paljon muita asioita, joissa on ongelmia, mutta nämä kolme kysymystä, joihin haluan keskittyä. E, pakkauksen etupuoli. Tässä piti olla nämä e, avainkohdat ja olen samaa mieltä että neuvoston selitys oli naurettava, ettei osattu kertoa, mikä on etupuoli. Joten me haluamme viisi avainravintoainetta tuohon etupuolelle, suola, sokeri ja kalorit. Ja on olennaista, että ne ovat etupuolella. Ihmiset voivat nopeasti tunnistaa nämä ravintoarvot tärkeimpinä, kun he ostavat tuotteita toinen pääkohta minulle on alkuperämaa. Olen, olin tyytyväinen, mm, että neuvosto suostui tähän lihan ja kalan osalta. Minä olen kuitenkin pettynyt siihen, että me emme saaneet alkuperämerkintää merkintää lihan ja kalan osalta jalosteissa. En ymmärrä, minkä tähden eh, tätä ei voitaisi saada. Tämä tapaus, josta mm, puhun äh, esimerkiksi Isossa Britanniassa ostan äh, kanavoilevan äh, Sanotaan, että se on tehty Isossa Britanniassa, mutta kana tulee Taimaasta. Nämä ovat eläinterveyskysymyksiä. Mukaan tulevat myös ähm, elintarvikkeiden kuljetuskysymykset, mistä asti elintarvikkeet on tuotu. Eli parlamentin kanta oli erittäin selvä tässä asiassa. Sitten ähm, transrasvat oli seuraava äh, kysymys. Me mm, tiedämme, miten ne vaikuttavat Alzheimeriin, äh, hedelmättömyyteen, muihin äh, ongelmiin. Jos on kaksi ruokatuotetta ja toisessa sanotaan, että sisältää transrasvoja, toinen ei sano mitään ja siinä on silti transrasvoja, mutta siitä ei sanota mitään kuluttaja ostaa sen, jossa ei puhuta mitään transrasvoista. Ja se on erittäin harhaanjohtavaa, täysin harhaanjohtavaa. En ymmärrä, miten sitä voidaan, voidaan oikeuttaa, miten se edes toimii. Mm. mm. Olen mm, tyytyväinen, jos neuvosto suostuu tähän kieltoon, transrasvojen kieltoon, mutta sitten muita kysymyksiä. Minä tiedän, että monet haluavat puhua, mutta nämä ovat siis äh, kolme pääasiaa, joista parlamentilla on näkemyksensä. Me keskustelemme täällä parlamentin näkemyksestä. Lainsäädäntö koskee sitä, että annetaan tietoja kuluttajille ja olen sanonut koko ajan, jos me suhtaudumme vakavasti siihen, että kuluttajalle annetaan tarvittavat tiedot, jotta he voivat valita terveellisen vaihtoehdon tai sitten eivät itselleen tai perheelleen, tarvitaan tätä varten selkeät merkinnät. Miettikää transrasvoja, miettikää pakkauksen etupuolta. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Glenis. Uh, now... Kiitos, Glenis. Nyt sitten Gebrand. Sitter. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä palaan ensimmäiseen käsittelyyn. meidän yksittäisiä mm, kantojamme on otettu huomioon. Neuvosto tekee nyt aika hyvin mielestäni työtä. Meillä oli paljon sellaisia kompromisseja on nyt esitetty, joita parlamentissa ei saavutettu. Ja minä haluaisin todellakin kiittää neuvostoa tästä. Mutta ei se kuitenkaan merkitse sitä, että me hyväksyisimme kaiken, mitä neuvosto on esittänyt, mutta siitä on paljon hyötyä. Hyväksyn kaksi kolmesta ja nyt on hyvä nähdä, että kantamme ovat lähentyneet toinen toisiaan. Olen Rova Vilmotin kanssa samaa mieltä transrasvoista, jotka yksinkertaisesti ovat niin tärkeitä ja niin epäterveellisiä, että pitäisi olla pakko niistä merkintä um, laittaa ja olen valmis tekemään siitä tarkistuksen ja Rouva Sommerin ja Rouva Vilmotin kanssa olen myöskin samaa mieltä pakkauksen etupuolesta. On ihan selvää, että jokaisessa pakkauksessa on etupuoli, enkä ymmärrä neuvostoa siinä, että, ei voi, että sanottaisiin joidenkin tuotteiden kohdalla, että se ei pidä paikkaansa liberaaleina me olemme sitä mieltä, että että meidän pitäisi palata parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn, jossa meillä oli nämä viisi tärkeää mm, ainesosaa, ei pelkästään energia, niin kuin rouva Vilmo sanoi, ja mitä sitten tulee alkuperämaahan, niin ette varmasti ole yllättyneitä siitä, että minä en mene niin pitkälle kuin rouva Vilmut. Liberaaleina me olemme sitä mieltä, että meillä on sisämarkkinat, aikaisemmin oli todellakin pakottavat syyt siihen, että naudanlihan pantiin alkuperämaa merkintä. Siihen olihan perustavat perustelut, mutta nyt muiden lihalajien kohdalla siihen ei ole niin pakottavia syitä. Se voidaan vapaaehtoispohjalta tehdä, jos markkinoille osallistuvat tai myyjät ovat sitä mieltä, että pitäisi merkitä mm, lihaa Belgiasta tai alkuperämaa Yhdysvalloista. No ihan hienoa, mutta se merkitse sitä, että jos me emme sitä kannata, niin me tarvitsemme suuren enemmistön toisessa käsittelyssä, mutta liberaaleina me olemme valmiita hyväksymään neuvoston kannan sellaisena kuin se on esitetty. Ja sitten viimeinen kohta, minulla on paljon pieniä kohtia, mutta viimeinen kohta niin koskettaa ähm, päivittäin, päivittäistä enimmäisannosta. Minusta tuntuu, että Mm, täällä ei kauhean suurta kannatusta sille ole, mutta minä haluaisin puolustaa sitä kantaa, että mitä kuluttaja voi saada sitä, jos sanotaan, että on kolme grammaa suolaa, niin mitä se merkitsee, jos ei kerrota kuinka paljon päivittäinen, päivittäisen annoksen pitäisi olla. Ja sitten ensimmäisessä käsittelyssä käsiteltiin tätä liikennevalojärjestelmää, ja merkintäjärjestelmä. Se on suhteellisen hyvin ymmärrettävissä kuluttajien kohdalla, mutta minä en ymmärrä, että miten gramma, gramman perusteella kuluttaja voi päätellä, että onko tuote terveellinen vai ei. Ja jos ajatellaan sellaista järjestelmää, että kerrottaisiin, kuinka paljon päivittäinen saan, kuinka päivittäisen saanen pitäisi olla, niin silloin se olisi hyvä informaatiota kuluttajalle. Hän tietäisi, kuinka paljon hänen pitäisi tätä nauttia, tätä tuotetta. Minä tulen esittämään tarkistuksia ja minä pyydän, että muutkin ryhmät tai kollegat muista ryhmistä sitä harkitsisivat. Ja minä toivon, että me saavutamme yhteisen kannan tässä kohdassa. Kiitoksia. McInnes. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle tästä johdannosta. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, kun puhutaan pakkauksen etupuolesta. Ei, eivät neuvoston edustajat käy varmasti kaupassa, koska me kyllä tiedämme, kun käymme kaupassa, että kyllä helposti tunnistaa pakkauksen etupuolen ja tiedon pitää olla siellä. Siitä syystä meidän täytyy pitäytyä alkuperäisessä kannassamme tästä. Ja sitten alkuperämaa kysymys meillä eh, on se jo naudanlihan osalta, mutta syyt ovat eh, erilaiset kuin nykykeskustelussa. Siitä syystä eh, kansalaisen intresseissä on saada tietää lihatuotteiden alkuperät ja olen samaa mieltä kuin muut, että tässä ollaan huolissaan jalosteista tässä on epäjohdonmukaisuutta, että jos se ilmenee jossakin ja sitten toisaalla taas ei. Tässä pitää eh, saada lisää keskustelua aikaan. Sitten yksi erityiskysymys, eh, sulatetut tuotteet. Ehkä esittelijä puuttuisi tähän. Nämä tuotteet, joiden ehkä pitää eh, saada merkintä sulatettu todettu esimerkiksi eh, meijerialalla, eh, eh, jos käytetään suotettua voita. Ehkä on hiukan sekannusta, minkä tähden se on ja minkälaisia sovelluksia siinä olisi. Ja onko se tarpeen ajatellen kuluttajille annettavaa tietoa. Toivottavasti meillä on toinen käsittely helpompi, mutta ehkä tästä asiasta selvennyksiä. Thank you, Bas. Kiitos, sitten Bas Eichhout. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että meidän varjoesittelijämme Karl Schlüter joutui lähtemään varsin pikaisesti, joten minä nyt käytän tavallaan hänen puolestaan puheenvuoron. Toinen käsittely ainakin parlamentin näkökulmasta on varmaan vähän helpompi kuin ensimmäinen, jos ajatellaan sovun hieromista tärkeimmistä kysymyksistä. No, ei tiedä miten siinä nyt käy, mutta yritetään ainakin ajatella positiivisesti. Ne kolme pääkysymystä, jotka vihreitä huolestuttavat, ovat ne, joihin Wilmot ja toinenkin kollega täällä viittasi, joten vaikuttaa siltä, että nyt todella ollaan olennaisen äärellä tässä. Vihreille yksi tärkeimmistä asioista on tämä etupuolen merkinnät. Ja uskon, että parlamentti pystyy saamaan tästä vanhan, äh, vahvan kannan. Sitten transrasvojen pakollinen merkintä. Jos ajatellaan niiden terveysvaikutuksia, niin ne on kyllä merkittävä pakollisesti. Ja me vihreinä voimme edustaa hyvin vahvaa kantaa tässä parlamentissa ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä tästä asiasta. No sitten tämä alkuperämaa merkintä, se on varmasti koko parlamentille keskeinen. En tiedä, olemmeko liberaalin kanssa samaa mieltä, mutta kyse ei pitäisi olla pelkästään naudanlihasta, vaan jalostetuista tuotteista, jos on esimerkiksi teurastamo, varasto ja tuotantolaitos, niin näistä kaikista pitäisi saada tieto. Me parlamenttina, meidän pitää puolustaa näitä kantojamme, jotta meillä sitten on vahvat neuvotteluasemat suhteessa neuvostoon. Kiitos sitten Mario Pirella. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on äh, tässä ne kolme äh, pientä seikkaa, jotka liittyvät äh, joihinkin tarkistuksiin, joita tohtori Sommer on esittänyt. Tarkistus 15 ja 17. Näissä puhutaan 100 grammasta tai 100 ähm, millilitraa kohti. Äh, minä uskoisin, että tässä menee kyllä kuluttaja nyt sekaisin sellaisena kuin tämä on kirjoitettu. Jos äh, viitataan 100 grammaan tai millilitraan, se sopii kyllä, mutta jos paketissa on annoksia, niin äh, siinä on kyllä ongelma. Tästä esittäisin esimerkin. Esimerkiksi suolakeksit, siellä on nämä pikkuannoksia tuolla paketin sisällä, eli mm, me annamme ravintotiedot koskien yhtä annosta. Ja tämä pitäisi päteä myös kaikkiin yksittäispakattuihin tuotteisiin. Ja toinen kysymys esittelijälle koskee tarkistusta 19. Minä en aivan ymmärrä sitä tuotteet, jotka eivät ole tai jotka valmistetaan myyntipaikassa tietoa koskien allergioista – Eh, intoleranssioireista pitäisi antaa eh, suullisesti. Eh, miten tämä toimii? Eikö olisi parempi, että tässä asia, asia hoidettaisiin jotenkin eri tavalla. Ja sitten tarkistus 23. Tässä mm, valmiiksi pakattut elintarvikkeet siitä jätetään ulkopuolelle – sellaiset tuotteet, jos on pakattu kaupan ulkopuolella. Mutta jos se on pakattu sisäpuolella, siinä pitäisi olla ravintotiedot etiketissä. Muussa tapauksessa ei kateta kaikkia kuluttaja-alaa. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Sommeria tästä mietinnöstä. Puhun lyhyesti enkä kattavasti tästä ravinto tiedosta ja energiaarvoista, sokeri, rasvat, tyydyttyneet rasvat, suola. Ne pitää olla sadassa grammassa ennemmin kuin 100 millilitraa. Minä minä en äh, ole täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja sitten äh, nämä viisi tietoa etupuolella äh, paketissa, ne pitää pystyä nopeasti lukemaan. Sitten transrasvat, olen sitten tarkistuksen meidän sama kuin ehdotus ensimmäisessä käsittelyssä, minun mielestäni se pitää säilyttää. Sitten nämä alkuperämerkintä, neuvoston kantaa ei tarvitse täysin hylätä tässä. Tämä on ensimmäinen askel ja sitä voidaan vielä vahvistaa tätä säännöstä. Tässä jotkut ovat maininneet pakollisesta alkuperämaan merkinnästä. Sitten aspartaami. Parmanovan kanssa me järjestimme asiasta tapahtuman me ehdotamme, että eh, ilmoitetaan sellaisista tuotteista, joissa on aspartaamia, eh, eh, fenilalanin lähde ilmoitetaan tuotteessa ja nimenomaan suositukset ajatellen raskaana olevia naisia. Ja jäsenvaltioissa täytäntöönpanosta pitäisi antaa ähm, tiedot. Ja minun mielestäni tämä kohta on liian pitkä ja sitä pitäisi lyhentää. Äh, eh, kiitoksia. Merci, Madame Lepage. Et maintenant... Kiitoksia, Rouva Lepage. Ja... Grazie, Presidente. <laughs> certo. Grazie Presidente. Allora, la relatrice attacca. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitteli hyökkäsi Italiaa vastaan, koska halutaan aivan liikaa merkintöjä niin, että suojeltaisiin tyypillisiä tuotteita, mutta on olemassa sellaisia maita, joissa on näitä erikoistuotteita, jotka joskus ovat suolaisia, joskus kuten makkarat tai sitten äm, makeiset, jotka ovat makeita. Jos ajatellaan liikennevalomerkintää, että artiklaa 34 eh, sovellettaisiin, tai sitten, että eh, pakkauksen etupuolella pitäisi ilmaista 100 eh, gramman pohjalta ravintoarvo, eikä ehm, annosten mukaan. Minusta tuntuu, että kukaan ei syö sadan gramman lautaselta tai sitten 100 grammaa oliiviöljyä, Jos 100 grammaa tähän otetaan, niin silloin pelotellaan kuluttajia. Siihen ei ole mitään perusteita jos sanotaan, että Leningin etupuolelle pitäisi kirjata, että mistä tämä koostuu, tämä Leninkin, niin ei sitä kukaan silloin osta. Kaikki pelästyvät siitä. Silloin tämä sama pätee myöskin muihin tuotteisiin, elintarvikkeisiin. Minä toivon, että e, tuotteen takaosasta voidaan lukea tämä e, annosten ravintoarvo ei 100 grammaa on olemassa. Tämä tarkistus 23 ja allergeenit. Minä hyväksyn sen, mitä kollega Pirilio sanoi. Mm, jos ajatellaan, että kyseessä ovat sellaiset tuotteet, joita suuri jakeluyritys on ehdottanut, mitä nämä suuret eh, ketjut tekevät. He ostavat tuotteet, eh, pilkkovat ne ja pakkaavat uudestaan ja sitten ne tulevat hyllyille. Nämä myyntiketjut eh, olisivat tai saisivat poikkeuksen tätä kautta siten, että pitäisi jonkunnäköinen merkintä, etiketti tähän laittaa. Eli allergeenia ei tarvitsisi mainita. Heidän täytyy vain sanoa, asiakkaalle, joka ostaa tämän tuotteen, niin siinä on koko joukko allergeneja, jopa McDonaldsissa tehdään. Heillä on lista mm, kaikista allergeneista ja kaikkien tuotteiden kohdalla, mutta esitel, esittelijän kohdalla on niin, että suuret äm, mm, niin heidän ei tarvitse näitä allergeneja mainita ja sitten nämä tyypilliset tuotteet tai alkuperä, Mm, niin se ei tunnu myöskään oikein miellyttävän. Jos ajatellaan pieniä suklaavalmistajia, mm, ja, jotka on esimerkiksi pellava liinoilla, liinoille tarjottu, alle 18 sentin, 4 sentin kohdalla ei pitäisi mitään merkintöjä vaatia, niin siihen ei sovi mitään. Me kannatamme alkuperämerkintöjä. On tärkeää kuluttajalle tietää, mitä se on ja mistä se tulee. Ja kuten sanottu, niin tämä 100 grammaa on absurdit kalorit 100 grammaa kohtaan, niin pitäisi annoksina ilmoista ja sitten allergeeneista jo puhuin ja sitten mitä toiset kollegat jo sanoivat, sulatetut tuotteet, ei siihen voi, ei voi merkitä päivämäärää, milloin tuote on pako, pakastettu, varsinkin silloin, jos on kyseessä sellainen tuote, jossa on useampia ainesosia, esimerkiksi kalasoppaa tai mm, joku keitto. Siinä saattaa olla useampia ne tuotteita, miten siinä 10-20 erilaista pakastuspäivämäärää voidaan ilmaista. Ne ovat eri aikoina, esimerkiksi eri kalalajeja, eri hedelmäsioksia. Eli se päivämäärä, mikä pitää merkitään viimeinen käyttöpäivä eh, tai viimeinen myyntipäivä, ei tähän voi listaa 10-20 sulatuspäivämäärästä laittaa ja sitten lopuksi minusta tuntuu, että meillä on nyt riski siinä, että me heikennämme tekstiä me tulemme esittämään koko joukon tarkistuksia, joilla tekstejä pyrimme parantamaan ja toivon, että ne hyväksytään. Muuten me suhtaudumme tähän negatiivisesti. Kiitoksia herra Rossi. Seuraavaksi Frederik Ries. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Tässä on jo paljon sanottu. Minä en ole yhtä tiukka kuin herra Rossi tässä Eh, haluan kiittää esittelijää, joka on onnistunut, ei tietenkään kaikessa, mutta olennaisessa eh, hän on eh, sovittanut yhteen meidän äänestystuloksemme ensimmäisessä käsittelyssä. Ei aina, tämä ei ollut kovinkaan johdonmukainen äänestys, näin voidaan vähintäänkin sanoa, mutta osittain kunnianhimoinen ja sitten yhteisen kannan kompromissi, niin kuin täällä sanottiin, minun mielestäni se on yleisesti ottaen laadukas, vaikka todellakin aika yleisluontoinen mm, yhteisessä kannassa. Olen samaa mieltä tästä alkuperämerkinnästä. Minä tuen neuvoston kantaa tässä. Minun mielestäni se on erittäin olennaista kaikissa mm, lihassa ja myös yksi tuote yksi ainesosa tuotteissa ja myös äh, koskien hedelmiä se on kansalaisten oikeus, että he tietävät, mistä tuotteet tulevat ja näin voidaan edistää myös paikallisia, äh, alueellisia tuotteita, jotka tulevat uusilta alueilta Euroopassa. Ja äh, silloin kun puhutaan, puhutaan markkinoista, eurooppalaiset kuluttajat tekevät eron pohjoisen tomaatteja ostaessaan verrattuna eh, italialaisiin tomaatteihin. Tässä eh, voidaan puhua myös gastronomiasta. Ja eh, meidän valiokuntamme on puuttunut 2006 vuodesta lähtien ravintokysymyksiin ja tässä asia, johon neuvosto ei ole puuttunut, on tämä äh, äh, keinotekoiset rasvat, äh, rasvat, jotka, joita on toissakin, joissakin ähm, meijerituotteissa, joissakin lihoissa ihan luontaisesti, ja sitten on sellaisia, jotka ovat keinotekoisia Tämä on 44 ensimmäisessä käsittelyssä. Ehkä voisimme siirtää sen tähän ja pääsisimme siihen, että pakollisesti merkittäisiin nämä tuotteet. Ja sitten lopuksi vielä yksi kysymys. Minä ehkä ymmärsin vähän väärin esittelijän, mutta hän puhui johdannossaan, että hän ei ole samaa mieltä ajatellen tietyn tuotteen puuttumisesta, että se mainitaan, jos mainitaan, että gluteenia ei ole tai pähkinöitä ei ole, tämmöisiä allergeenisia aineita, ymmärrän kyllä, mutta minu, minä haluaisin selvennyksen tästä, tästä asiasta. Kiitoksia kovasti, Rova Riise. Seuraavaksi puheenvuoro Assauslun. Ursäkta översättningen <laughs> var lite långsam. Åsa Westlund. Minusta täällä on paljon viisaita sanoja sanottu ja minusta kaikki ne, jotka ovat samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi pitää puolemme neuvotteluissa, niin ovat oikeassa, mutta haluaisin keskittyä siihen, mitä pakkauksen etupuolella lukee. Se, että jääräpäisesti pidetään kiinni alkuperän merkinnästä, niin Ruotsin hallitus on myöskin sitä mieltä, että ei ole laillinen vaatimus se, että mm, kuluttajan pitäisi saada selvää, että mistä liha on tulossa, eh, koska on hyvin selvää tai ilmeistä se, että pitäisi eh, pystyä mm, käyttämään sellaista lihaa, mikä, mm, missä ei ole massatuotantoa. En tiedä kuinka suuri määrä teidän tuotteistanne tulee jostakin muualta. Minusta voisin kuvitella, että hyvin suuressa osassa lihatuotteita on mahdollisuus kuluttajan valita, mistä ne ovat peräisin – ja mitä tulee jäljitettävyyteen, niin tämän ei pitä, kun meillä se ei on se systeemi, niin ei pitäisi olla teknisesti kauhean vaikea tässä sitä lihan kohdalla määritellä, mitä transrasvoihin tulee, niin tänä päivänä uskon, että Ruotsin hallitus ähm, äänestää kiellon puolesta, jos sitten äh, Euroopan tasolla tällainen päätös tehdään, niin Minun mielestäni meidän pitäisi mennä samaan suuntaan no kuin parlamentti sanoi jo muutama vuosi sitten, että pitäisi transrasvat kieltää, mutta äh, niin kuin parlamentti nytkin on äänestänyt, niin siihen suuntaan pitäisi mennä. Ehkä minä lopuksi sanon, että meidän pitää järpäisesti pitää kiinni siitä, että kuluttajan pitää saada oikeaa informaatiota. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Tabadji. Kiitoksia seuraavaksi Rattavati. Kiitoksia puheenjohtaja. Azt a tényt, hogy a Sommer jelentés, vagyis a Sommerin mietintö ja kuluttajille annettavat tiedot kaipaavat seurakseen toisen tyyppistä säätelyä, nimittäin elintarvikkeiden laatua koskevaa laatupakettia. Näiden molempien lainsäädäntöaloitteiden suhteen pitäisi pyrkiä yhtenäistymiseen. Minä olen myös maatalousvaliokunnan jäsen ja olen toiminut varjoesittelijänä tässä aiheessa siellä. Tässä on tiettyjä päällekkäisyyksiä ja tälläkin hetkellä näen paljon päällekkäisyyksiä ja ongelmia. Ei esimerkiksi ole yhtenäisyyttä laatupaketin ja Sommerin mietinnön kohteena olevan asetuksen välillä. Haluan kiinnittää huomiota myöskin jalostettuihin elintarvikkeisiin. Meidän valiokunnassamme enemmistö on sitä mieltä, että Jalostoidenkin osalta on mainittava olennaiset tiedot, esimerkiksi alkuperämaa. Maatalousvaliokunta siis on selvästi tätä mieltä. Toinen asia, jonka haluan tuoda tässä esille, on se, että tiedän kyllä, että nykyisessä mietinnössä alkoholijuomien ongelmaa ei käsitellä. Myös maatalous valiokunnassa keskustelin Lullingin kanssa paljon viinistä. Miksi esimerkiksi viinipullossa ei pitäisi olla energiasisältöä? Alkoholimäärän ilmoittamisella, ja, tai siis alkoholimäärällä ja energiamäärällä on kiinteä yhteys toisiinsa. Jos ei tarkasti voida tietää, paljonko kaloreita jokin viini esimerkiksi sisältää, niin voisi antaa jonkin likiarvon siitä Muista alkoholijuomista puhumattakaan. Minä kyllä juon mielelläni viiniä, mutta lopparit ja alkoholilopparit eivät ole halunneet hyväksyä tämän tyyppistä säännöstä. Mielestäni viiden vuoden siirtymäaika on lisäksi aika pitkä ja neuvoston on palattava tähän asiaan myöhemmin. Liikennevalojärjestelmää haluaisin vielä kommentoida. Se ei saanut tukea. Vanhassa järjestelmässä kommunismin aikaan Unkarissa oli käytössä hyvin samantyyppinen järjestelmä ja kuluttajat rakastivat sitä ja kannattivat sitä ehdottomasti ja saivat riittävästi tietoa sen avulla. Liikennevaloista vielä sen verran, että meidän ei pitäisi kahdeksan vuoden päästä palata tähän asiaan, vaan neuvoston pitäisi palata siihen jo kolmen vuoden kuluessa, sillä suuri yleisö toivoisi tämän tyyppistä järjestelmää. Merci Kiitoksia kovasti. Äh, ja Dagmar Rothberent. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kahdesta kohdasta sanoa jotakin kummatkin ovat sellaisia kohtia, jotka ensimmäisessä käsittelyssä, käsittelyssä hyväksyttiin, eli alkuperämerkintä ja sitten pakkauskoko. Selkeästi sanon vielä kertaalleen, että tuotteen alkuperä, myöskin koostetun tuotteen alkuperän pitää olla selvä kuluttajalle. Hänen pitää saada sitä selvyys. Jos se sitten liittyy tähän pääainesosaan, niin kuin rouva Vestun sanoi, niin se on kysymys, josta voimme keskustella. Mutta ei ole olemassa mitään kompromissimahdollisuuksia siinä kohdin. Meidän pitää pitää kiinni ensimmäisestä, ensimmäisen käsittelyn päätöksistä ja mitä lukee neuvoston yhteisessä päätöksessä laajasti eh, ei tyydyttävää. Me emme halua eh, sikaa, siipikarjaa tai naudanlihaa. Haluaisin tietää, mistä tuotteet tulevat. Tulevatko ne Pohjois-Afrikasta tai Amerikasta tai mistä. Ja sitten harhanjohtavuudesta voin ainoastaan nauraa, koska meillä on lainsäädäntöä siitä. Se ei ole mikään kriteeri. Mitä tulee artiklaan 25 alkuperämaa, niin minun mielestäni se on epätyydyttävä. Samoin on epätyydyttävä se, että annoskoosta – yhteisessä kannassa ei ole mitään mainintaa, että vain sadan gramman tai sadan millilitran määräys on velvoittava. Ja sitten annoskoko pitäisi olla vapaaehtoinen. Ensimmäisessä käsittelyssä sanoin, että se pitää muuttaa. Ja haluaisin sanoa, yksi asia institutionaalisista asioista, siksi puhun saksaa enkä englantia. Minä olen pitkään tässä parlamentissa, enkä ole vielä koskaan kokenut, että toisessa käsittelyssä mietintö ei kuvastaisi ensimmäistä käsittelyä. Ja rouva Somer, minun täytyy kaikella selkeydellä sanoa, että on ihan täysin tyhjä se, mitä te sanotte jos te sanotte, että minä olen sitä mieltä, tai se kirjoitatte, että minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä niin tai tehdä näin. Ensimmäinen parlamentin käsittely sitoo teitä. Tämä ei ole teidän mietintönne. Kyseessä on Euroopan parlamentin mietintö se, mitä Euroopan parlamentti täysistunnossa on päättänyt, niin se on teidän toimeksiantonne. Jos te ette sitä täytä, niin silloin toimielinten kannalta te ette täytä virkaanne esittelijänä. Ja minun täytyy sanoa, että minä äänestin tyhjää koska tämä on todellakin skandaali. Toimielinten kannalta minusta tämä on uskomatonta. Te ette tunnista roolianne, voitte olla eri mieltä. Silloin on se mahdollisuus, että ette toimi esittelijänä. Muuten teidän täytyy uskollisesti noudattaa parlamentin kantaa voitte kantaa, edustaa jotain jonkun muun toimielimen kantaa, mutta te ette voi muuta tehdä. Jos te niin toimitte, minä teen virallisen valituksen siitä. Merci, euh, madame. Kiitoksia, Rova Rothberent. Ja Elisabeth Gardini seuraavaksi. Allora. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi tässä on pari seikkaa. Minä olen esittänyt tarkistuksia on, eh, voi sanoa, että tässä monet ovat puhuneet asioista, joista olen samaa mieltä. Eh, merkinnät annoskohtaisesti, esimerkiksi keskiaamuisin minä eh, syön kolme keksiä ja minä haluaisin tietää, miten paljon on per keksi kaloreita. Minä en rupea laskemaan, että jos on sadassa grammassa tietty määrä kaloreja ja niin edelleen. Minä minä otan paketin ja siinä minulle kerrotaan montako kaloria on yhdessä keksissä. Ja tästä asiasta on tehty tutkimuksia ja kuluttajat haluavat juuri tämän tyyppistä tietoa. Kuluttajat haluavat tosiaankin täyden tiedon. Ja sitten luettavuudesta edelleenkin ehkä asetusta voitaisiin muuttaa muutettaisiin näitä äh, tietoja ennemmin kuin, että me menemme täällä yksityiskohtaisesti näihin asioihin. Ei, tämä luettavuus riipu ainoastaan äh, kirjainten koosta, vaan äh, muistakin tekijöistä. Minun mielestäni tässä kompromissi on hyväksyttävissä. Ja suoraan sanoen minä hämmästyin siitä, että hyväksyimme tiettyjä asioita, jotka ovat nyt kadonneet. Kaikki mitä sanottiin esimerkiksi yksityisistä eh, merkinnöistä. Eh, se on kuitenkin hyvin tärkeää kuluttajille. Jos jakelija muuttaa eh, toimittajaa, silloin olisi hyvä, että, että kuluttaja olisi tietoinen eikä kaikkia tätä laiteta, laiteta kaupan merkin taakse piiloon. Sitten allergeenit. Haluaisin tietää, miten tämä tämä toimii. Tämähän on aivan hälyttävää, miten monet kansalaiset ovat allergisia. Usein seurauksetkin ovat aivan äärimmäisiä, dramaattisia. Tämä on vakava ongelma. Ja minun mielestäni on hyvin tärkeää, että saadaan tietoa allergeeneista näissä tuotteissa ja sitten ähm, myyntipaikassa äh, myyntipaikassa myytävät tuotteet, äh, siinä ei pidä suosia äh, epäreilyä kilpailua. Meidän pitäisi suhtautua kaiken kaikkiaan myönteisemmin kuluttajan tiedon käsittelykykyyn etupuolella, takapuolella tätä tietoa toistetaan. Meidän pitäisi kyllä luottaa siihen, että kuluttajakin ymmärtää lukea ja ehkä sitten mutta tämä, tämä väritysjärjestelmä käyttöön. Tämähän on hämmästyttävää, kun me tiedämme, miten miten vaikeaa tietyillä nuorilla on ruoan kanssa, jos siellä olisi nyt sitten tämä punainen valo, joka varoittaisi etukäteen. Se antaa, no niin, jos esimerkiksi syön liikaa porkkanoita, sekin on huono terveydelle. Eli pitäisikö laittaa sitten punainen merkki porkkanoihin? Jos syö pelkästään porkkanoita, niin kyllähän sitten puute, puutteita tulee. Kyse on ähm, ruokakulttuurista. Minä itse osallistuin äskettäin äh, ravintotieteilijöiden äh, konferenssiin ja siellä sanottiin, että halutaan äh, tietää ne ruoka-aineiden energiasisällöt, mutta kaikkiaan vaihtelee ei, ei meidän pidä tehdä itsestämme naurettavia. Usein mm, meitä pidetään naurettavina, meidän ei pidä sitä enää painottaa. Ja minu, minä uskoisin, että mm, me haluamme tehdä palveluksen Euroopalle. Me haluamme, että Eurooppa mm, pitää perinteistään ja luottaa kuluttajiin ja luottaa koulutuksen, kansalaisten sivistyksen. Kiitos. Oikein hyvä, kiitoksia. Sitten edustaja Horsnila. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat. On kestänyt kauan, että päästiin tähän pisteeseen, missä nyt ollaan, ja ehkä tämän voi hyväksyä kompromissina. Joidenkin mielestä tässä on toimittu vilpillisesti mutta kuitenkin neuvotteluissa tarvitaan aina kompromisseja, jotta päästään eteenpäin. Ensimmäisestä käsittelystä meidän on jatkettava eteenpäin. Emme me voi sanoa, että haluamme, että tämä asia on näin. Jos haluamme neuvoston kanssa päästä sopuun, niin silloin minusta on parempi saada ainakin joistakin asioista sopu kuin mitä siirtää koko asiaa vuosikausia eteenpäin. Ensimmäisessä käsittelyssä hyvä, hylättiin esimerkiksi tämä liikennevalojärjestelmä ja meidän ei kyllä pitäisi sitä nyt tässä vaiheessa ottaa uudestaan esille, vaan kunnioittaa suurin piirtein jo käytyjen äänestysten tuloksia. Se, tulevatko merkinnät etu- vai takapuolelle, se on minulle kyllä aika, epä, aika yhdentekevää. Ja ehdottaisin neuvostolle, että meidän pitää vain informoida kuluttajia ja joka haluaa sitä informaatiota saada, se voi kyllä katsoa sinne pakkauksen takapuolellekin. Mielenkiintoinen tieto on myöskin se, että kuinka monta prosenttia päivittäistä energian tarpeesta tällä tuotteella katetaan. Sekin hän on vähän epä, tai vaihteleva käsite se energiatarve, mutta haluaisin kuitenkin, että menisimme tähän suuntaan merkinnöissä. Myös annoskoon suhteen meidän olisi oltava joustavia. Sille pitää antaa mahdollisuudet, mutta onko se sitten velvoittava asia vai ei, niin siitä meidän täytyy saada ratkaisu aikaan. Luettavuus on tärkeämpi asia kuin kirjasin koko, sillä luettavuuteen vaikuttavat myös monet muut seikat. Se, että pidetään jääräpäisesti kiinni absoluuttista alkuperämerkinnästä, ei mielestäni ole onnistunut ajatus. Olemme tulleet tässä asiassa aika paljon eteenpäin. Meillähän on esimerkiksi lihaa tuotteelle, siipikarjan lihalle alkuperämerkintä, ja se on jo suuri edistysaskel. Nyt tässä kriittisessä vaiheessa neuvoston kanssa neuvoteltaessa – Kannattaako meidän todella perätä sitä, että haluamme ehdottomasti tietää, mistä tämä tulee? Onko meillä mitään mahdollisuuksia valvoa tätä asiaa? Mehän kyseenalaistamme senkin, että, että kuinka laadukkaita tuotteita jossakin päin maailmaa tai Eurooppaa ylipäänsä tuotetaan, niin mehän asetamme koko tuotannon laadun kyseenalaiseksi, jos vaadimme, että on ehdottomasti oltava alkuperämerkintä. Ja sitten se, että alueelliset intressit tässä nostavat päätään, niin sitäkään en pidä hyvänä asiana. Meidän pitää varmistaa myös se, että kun informaatiota on tarjolla niin paljon, niin etikettiä ei pidä ylikuormittaa sillä. Ja meidän pitää pitää johtoa ajatuksenamme sitä, miten voimme vähentää kansalaistemme lihavuutta, ja sitä ei todellakaan saavuteta alkuperämerkinnällä. Kiitoksia. Eh, sitten eh, Maria Uchas. Grazie, Corin. Kiitoksia, Corin. Minä olen sitä mieltä, että uskoakseni, uskoakseni me olemme täysistunnossa tehneet hyvää työtä me olemme siellä paljon saaneet aikaan ja minä uskon, että myöskin esittelijä on tehnyt hyvää työtä, mutta varmasti tarvitaan myöskin parannuksia ja myöskin täydennyksiä. Siksi pyytäisin, että oltaisiin avoimia silloin, kun tehdään myönteisiä ehdotuksia. Meidän pitäisi yhdessä tehdä yhteistyötä, ei pitäisi kiistellä niin kuin ensimmäisessä käsittelyssä joidenkin tarkistusten kohdalla oli. Minä olen sitä mieltä, että neuvostosta on tullut parannusehdotuksia ja meidän pitäisi se tunnustaa. Minä uskon, että mitä minun tulee, niin haluaisin uudelleen esittää sen, että pitäisi esittää sama kritiikki, jonka esitin jo ensimmäisessä käsittelyssä. Kyseessä oli alkuperämaa merkintä. Se on ihan liian yleistä, jos ilmaistaan vain maa tai valtio. Joka kerta, kun kyseessä on kulttuuri tai taloudelliset aspektit, niin puhutaan alueiden arvostuksesta ja niiden arvostuksen korostamisesta. Ja siksi minusta olisi paikallaan myöskin tämä lisäarvo ilmaista, jos se on, tuotteella on. Usein kyseessä olevat alueelliset merkit, joilla on laatu, laadullista lisäarvoa ja myöskin terveyden kohdalla arvoa silloin, kun tuotetta nautitaan. Ja tässä mielessä neuvoston ehdotus kohta 82 Miellytti minua myöskin Rova Vilmot ja herra Rossi puhuivat asiasta. Eh, sanottiin, että alkuperämaissa tai jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus sellaisiin säädöksiin, että että alkuperämaa tai alue olisi pakollista merkitä ainoastaan silloin, kun kyseessä on yhteys tuotteen laadun ja alkuperän välillä. Se vahvistaa tuotteen laatua. Se merkitsee sitä, että kaikki maat eivät voi alueellistaa markkinoita, mutta siellä missä on laatua ja lisäarvoa, niin uskon, että niihin tuotteisiin se pitäisi merkitä. Ja siinä mielessä haluaisin tehdä yhteistyötä ja esittää kysymyksen esittelijälle, jos hän haluaisi tehdä yhteistyötä kanssani, niin mistä syystä ehdotatte, että neuvoston tarkistus 82 poistetaan? Monet kiitokset vastauksestanne jo ennakkoon. Merci, euh, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Hybner. Kiitoksia kovasti. Niin hyvät naiset ja herrat, me, meillä on edessämme teksti, josta äänestettiin ja saatiin konsensus ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvosto antoi koko joukon tarkistuksiaan ja hyvin usein tällainen teksti muuttuu. Ja joskus on ähm, vähän huono vaikutelma siitä, ähm, tai huono käsitys siitä, mitä on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta meidän pitää olla tässä suhteessa selkeä ja luettavia. Usein sanotaan, että äh, luettavuus on usein todella huono. Ei se liity pelkästään kirjasin kokoon, vaan vaan tosiaankin olisi tärkeää, että eh, tausta olisi, eh, edesauttaisi luettavuutta. Niinpä meidän pitää toimia niin, että kuluttajille annettavat tiedot olisivat helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että alkuperämaa ei ole tärkeä. Emmehän me voi sanoa äh, vain, että äh, jakelija on seuraava. Eihän se riitä. Ja no, saattaa olla, että äh, tuote on peräisin maasta, jossa tuotantotavat eivät ole sellaiset, joita kuluttaja haluaa. Tämä koskee nimenomaan lihaa tai jalostettuja elintarvikkeita kysymys ei ole siitä, että ihmiset hylkäisivät tietyn tuotteen, vaan nämä ovat tärkeitä tietoja, jopa välttämättömiä joillekin ihmisille. E, ja lisäksi meidän pitäisi löytää kompromissi e, kalorimäärän ilmaisussa 100 e, grammaa tai millilitraa tai annos. Se riippuu siitä, minkälainen tuote on, miten miten se pakataan. Joissakin tuotteissa on hyvin luettavissa tämä 100 gramman kalorisisältö, mutta jos kyse on annoksista, niin pidetään mielessä, mitä sanoi Rova Gardini. Ei silloin ole mitään merkitystä sillä, mitä 100 grammaa sisältää, koska eihän sitten ruveta laskemaan paljonko yhdessä keksissä kaloreita on. Tämän tyyppisissä paketeissa silloin, kun annoksia annoksiin pakataan, niin voitaisiin käyttää muitakin mittoja kaloria ajatellen, esimerkiksi annosmittoja. Tässä pitää olla selkeä ja avoin. Kiitoksia sitten Christopher Fjellner. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen näistä allergioista. Sitähän on käsitelty vähän eri kanteelta tänään. Minulla on henkilökohtainen kokemus tästä. En ole niin innostunut yleensä ottaen siitä, että poliitikot ottavat henkilökohtaisuuksia mukaan politiikkaan. Mutta ensimmäisessä käsittelyssä oli 47 kohta ja siinä oli sellainen ehdotus, että voitaisiin kirjoittaa, että sisältää, jää, sisältää jäämiä tai voi sisältää jäämiä joistakin aineista. Jos tämä maininta poistetaan, niin se voi kyllä heitentää joidenkin tilannetta. Itse olen pähkinöille allerginen, en kuitenkaan kovin vakavasti, mutta olisi hyvä tietää se, jos tuotetta on valmistettu sellaisilla tuotteilla, joilla käsitellään myös pähkinää. Sillä voitaisiin vakavassa allergiatilanteessa lähettää sellainen signaali, että valmistaja voi kertoa, että emme, tuote ei sisällä pähkinää, mutta on mahdollista, että se on päätynyt kosketuksiin pähkinän kanssa. Silloin ottaisimme huomioon nämä tilanteet, ja tämä oli siis johdantoisan kappaleen 47. Sitten näitä kiistanalaisia kysymyksiä. Niistähän on aina mukava väitellä. Esimerkiksi alkoholijuomien eli ravintosisältö merkinnät on sellainen asia, joka on kiistanalainen juuri näitä alkoholisekoituksia käsiteltäessä. Alkoholipitoisuuden merkintä voi olla sellainen, että, että joku saattaa valita alkoholijuoman sen perusteella, että luulee, että siinä on vähän kaloreja. Ja Kuitenkin merkinnöissä pitäisi keskittyä todellisuudessa siihen, kuinka paljon siinä on alkoholia. Alkuperämerkintä varsinkin on kiistanalainen kysymys. Tuomioistuin on todennut useissa tilanteissa, että kansalliset vaatimukset ovat kaupan este. Siis jos kansallisilla, kansallisin järjestelyin ilmoitetaan alkuperämerkintää, niin se vääristää hätäkilpailua. Esimerkiksi Ruotsissa pidetään tanskalaista lihaa hyvin huonona ja mielestäni tässä ovatkin kyseessä lähinnä ihmisten ennakkoluulot ja niillä voidaan sitten pelailla alkuperämerkintöjen avulla. En usko, että välttämättä tarvitaan lainsäädäntöä tästä asiasta, sillä yrityksethän voivat itse edistää kilpailutilannetta käyttämällä näitä alkuperämerkintöjä. Jos Ruotsissa on joku, joka haluaa syödä pelkästään ruotsalaista lihaa, niin hän voi sitten keskittyä kuluttamaan ruotsalaisia tuotteita. Se mahdollisuus on aina olemassa. Sitten tästä kalakysymyksestä. Meillähän on kalalle pakollinen alkuperämerkintä, mutta itsekin olen yleensä kiinnostunut siitä, mistä tuo kala tulee ja sitten todetaan hyvin laajasti vain, että koillis, atlantti tai jotain muuta yhtä epämääräistä. Jos alkuperämerkintä siis on pakollinen, niin sen pitäisi myös tarjota jotakin todellista informaatiota. Ja esimerkiksi tässä kalatapauksessa näin ei tällä hetkellä ole. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Gardinin puheenvuorossa mainittiin se, että ei pidä kiinnittää niin paljon huomiota siihen, mitä etupuolelle vaaditaan. Ja pitäisi myöskin muistaa se, että ei pidä tarvita liikaa informaatiota. Ei pidä antaa ihmisille sitä vaikutelmaa, että jos jotakin mainitaan etupuolella, niin silloin kaikki on kunnossa. Tärkeintä olisi se, että pakkausmerkinnät ylipäänsä ovat luettavissa. Jos meillä on tällainen kiinteä mekanismi kuin esimerkiksi liikennevalot, niin silloin jos syödään pelkästään viitetuotteita, niin voidaanko sillä sitten välttää lihavuus? Ihmiset ovat ajattelevia, lahjakkaita olentoja, ja heidän pitää itse pystyä ottamaan vastuun näistä asioista. Heille pitää tarjota tarvittavat tiedot, mutta niitä ei pidä antaa siinä muodossa, että ihmiset joutuvat kääntämään joka kiven sitä tietoa löytäkseen. Mutta se, että painetaanko juuri etupuolelle kaikki tieto, niin siitä voidaan kyllä keskustella. Kiitoksia seuraavaksi Bernadette Vernion. Merci. Je suis... Kiitoksia. Minun mielestäni tässä asiakirjassa pitää olla tietoinen siitä, että meillä on tulevaa sukupolvea ajatellen vastuu tietenkin omalta osaltamme, mutta myös tulevaisuudesta. Paras tapa lisätä luottamusta tuotteisiin on antaa tietoa ja olla avoin. Ei kyse ole epäreilusta kilpailusta, mutta minun mielestäni tämä on suorastaan velvollisuus kuluttajaa kohtaan. Kun hän ostaa, hänen pitää tietää, mitä hän ostaa ja mistä tuote tulee, jotta kuluttajan luottamus palautetaan silloin, kun eh, ostetaan ruotsalaista, tanskalaista, portugalilaista, unkarilaista. Eh, sitä ostetaan, mutta eh, silloin voi itse valita, ja eh, silloin ottaa eh, selvää. Minä itse tulen länsialueelta eh, ja keskustelen usein Länsi-Atlantin kalastajien kanssa. Siellä on pienkalastajia ja sitten sellaisia, joilla on suuret alukset eh, kertovat minulle kaiken eh, kalan alkuperästä. He ne hoitavat valvontaa. On myös heidän etujensa mukaista olla täysin avoimia tästä valvonnasta, joten eh, olen samaa mieltä italialaisen kuluttajan kanssa, että alkuperämaa ja myös alue on hyvin tärkeää, koska usein tuotteisiin liittyy olennaisesti alue ja nyt kun puhumme alueellisesta koheesiosta ja alueellisesta työllisyydestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta, silloin kun ostetaan jotakin, silloin pitää pystyä arvottamaan tietty alue ja ajatellen vihanneksia, hedelmiä, niin täytyy miettiä, miten toimitaan ajatellen ilmastonmuutosta. Ostetaanko chileläisiä viinirypäleitä joulukuussa? Niinhän voi tehdä, se on kuluttajan valinta, mutta minä halusin valmistaa fenkolia tässä äskettäin ja siinä tarvitsin anista. Minä en halunnut kiinalaista sellaista, mutta ei siinä ole mitään järkeä, jos minulla on sellainen tuottaja parin sadan kilometrin päässä. Minun mielestäni tämä ei ole ympäristövastuullista. On tärkeää, että nämä tiedot saadaan. Ja sitten kielto. Olen aivan samaa mieltä mm, kuin Dagmar. Tämän, tässä toisessa käsittelyssä täytyy antaa hyvin vahva kanta eli kielto, transrasvojen kielto, se on erittäin olennainen asia tulevia vuosia ajatellen. Sama pätee allergeeneihin. Mm, allergiat ovat nousussa, varsinkin nuorten ja lasten keskuudessa. Sen pitää tulla esiin ehdottomasti. Mm, sitten annoskoko, tai minun mielestäni voidaan kertoa sokerit, suolat, rasvat prosentteina tiettyinä tapauksina. Ja sitten kun on annoksia, esimerkiksi keske, keksejä, silloin kerrotaan sisällöt keksiä kohden minun mielestäni pitää asiat hoitaa selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta pitää viedä avoimuutta mahdollisimman pitkälle, koska tämäkin on kasvatusta ja se on myös politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Anna Zaborska. pani Puheenjohtaja, alussa kun ryhdymme keskustelemaan niin Joulainen sanoi, että meidän valiokuntamme mielipiteet lähenevät toisiaan. Minulla ei ole sellaista tunnetta, mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää esittelijää, sillä toisessa käsittelyssä esittelijänä toimiminen kun parlamentin tekstin ja neuvoston tekstin erot ovat todella suuria, niin tehtävä on vaikea ja minä uskon, että esittelijä on todellakin tehnyt paljon työtä mietinnön kanssa. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Me keskustelemme täällä useamman poliittisen ryhmän kesken ja useamman kerran sanottiin, että energiapitoisuus annosta kohden pitäisi ilmaista. Sitä puoltaa moni argumentti, se pitää paikkansa ja olisi hyvä ennen kaikkea, jos annokset ovat pienempiä kuin 100 grammaa, niin olisi hyvä, että kuluttajalla olisi mahdollisuus tietää, kuinka paljon energiaa annos sisältää. Tämä on se, mitä, se tieto, mikä kuluttajan pitäisi saada. Ja yksi kommentti alkuperämerkinnästä. Alkuperämaa sellaisten tuotteiden kohdalla, mitkä koostuvat yhdestä ainesosasta, niin se ei ole monimutkaista. Ja minä kannatan sitä, että alkuperämaa tällaisten tuotteiden kohdalla ilmaistaan, mutta sellaisten elintarvikkeiden kohdalla se tulee olemaan vaikeampaa, jotka koostuvat usein, useammasta ainesosasta ja silloin alkuperämaa ei aina ole sama ja se tulisi aiheuttamaan suuria kustannuksia tuottajille. Toisaalta haluamme suojella kuluttajaa ja yksinkertaistaa hänen elämäänsä, mutta toisaalta meidän ei pitäisi tarpeettomasti tuottajan elämää monimutkaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro, Linda. Kiitoksia. Minä en ajatellut puhua, mutta eh, haluaisin puuttua muutamaan seikkaan, eh, jo, jotka mainittiin, Fielner puhui alkuperämerkinnästä. Meidän täytyy ymmärtää, että nykyinen laki saattaa johtaa siihen, että ihmisiä harhaan johdetaan. Liha voidaan merkitä sinne, jossa se on pakattu. Esimerkiksi kanankoipia, jotka on merkitty Isossa Britanniassa, mutta liha tulee jostain muualta kysyin komissiolta ja minulle kertoivat brittiviranomaiset, että eh, näin voidaan toimia ja sitten komissio sanoi, että brittiviranomaiset eh, käyttävät tässä porsanreikää. Eh, reikää. Emme voi antaa ihmisiä harhaan johtaa tällä tavoin. Ja sitten kala alkuperä merkitään jo tässä vaiheessa käsittääkseni ja halusin vielä palata siihen, mitä Dagmar sanoi ensimmäisestä käsittelystä. Eli pitäisi kunnioittaa ensimmäisen käsittelyn tuloksia. Meillä mm, on tämä viisi, viisi ravintoainetta, se on sitova ja myös transrasvat, se oli meidän kantamme ja se pitäisi näkyä myös toisessa käsittelyssä. Sitten nämä annokset versus 100 grammaa. Monissa tuotteissa on tällä hetkellä jo annokset. Me voimme tehdä tässä neuvoston kanssa kompromissin, että laitetaan kumpikin sanotaan, että annoskoko ei riitä, koska sitten sanovat valmistajat, että tämä on neljälle, ja sitten ihmiset syövät vain kahden edestä. Eli tämä 100 grammaa sen tähden, että voidaan verrata. Minä ostan paketteja, joissa puhutaan, että ne on kuude, siellä on 16 annosta keskimääräisessä muropaketissa, mutta on valmistajan intresseissä minimoida tämä annoskoko. Eli pitää olla vertailtavat järjestelmät. Tässä puhuttiin alkoholista. Minä join appelsiinimehua ja mieheni olutta. Ja minulla oli siellä appelsiinimehussa kuinka paljon sokereita, kaloreita ja kaikkea. Ja siinä oluttölkissä, jota hän joi, siinä ei ollut yhtään mitään. Kyllä, alkoholi vaikuttaa ihmisiin. Meillä on Euroopassa valtava alkoholiongelma. Nuoret juovat liikaa alkoholia, liikalihavuutta, joka johtuu alkoholista. Meidän täytyy kertoa ihmisille, että e, nel, jos jo neljä e, lasia viiniä, se on melkein yhtä paljon kuin yksi ateria. Pitäisi tällä tavoin saada ihmiset ajattelemaan hiukan enemmän. Merci beaucoup. Kiitoksia oikein kovasti ja nyt annan puheenvuoron herra Pudlelle. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti, koska tässä on keskusteltu jo pitkään. Me eh, luimme eh, mielenkiinnolla rouva Sommerin eh, mietinnön ja minä puuttuisin muutamaan kohtaan, varsinkin luettavuus ensimmäiseksi me toivomme todellakin, että parlamentin kanta voisi lähentyä neuvoston kantaa, koska meille on tärkeää saada mitattava viite tässä luettavuudessa, jotta vältetään se, että elintarvike teollisuus menee aivan vastakkaiseen suuntaan. On nimittäin tärkeää ratkaista tämä luettavuusongelma. Me painotamme asiaa kovasti ja me olemme sitä mieltä, että tämä on avaintekijä, kun puhutaan kuluttajan ymmärtämisestä ja näin vältetään se, että ei, ei voida sitten lukea, koska ei voida ymmärtää me eh, eh, ymmärrämme kyllä, että tämä keskustelu on hyvin monimuotoinen. On paljon sellaisia eh, tuotteita, joissa on alkuperämerkintä. Tässä yksi on kala, sitten kananmunat, vihannekset, hedelmät. Niiden alkuperämaat kerrotaan ja merkitään Eh, tässä pitäisi olla johdonmukaisuutta eh, uudessa asetuksessa. Te näitte neuvoston eh, kannan ja mitä tulee lihaan ja muihin tuotteisiin, toteutettavuustutkimus niistä ja tällä alueella mennään maatalouspääosaston ja sankopääosaston alalle, mutta on tärkeää, että me voisimme tehdä toteutettavuus- ja vaikutuksen arvioinnit ennen kuin ehdotetaan tätä järjestelmää niille tuotteille, jotka eivät tämän piirin kuulu. Sitten nämä alkoholijuomat, me tunnustamme kyllä, että tässä suhteessa on ongelma, että määritellään nämä alkopop-limuviinat ja siinä eh, neuvoston pitäisi selkeyttää tätä määritelmää, koska tällä hetkellä se on melko epämääräinen. Eh, me olemme sen puolesta, että kuluttajalle kerrotaan näiden tuotteiden sisällöstä, koska niissä on sekä alkoholi että alkoholittomia juomia. Allergeneista e, ei ole yllättävää, että meidän mielestämme on tärkeää, että allergeenit tulevat merkityiksi e, myös sellaisiin tuotteisiin, joita ei ole pakattu e, se johtuu siitä, että hyvin suuri osa kansalaisista, Euroopan kansalaisista ovat äh, allergisia. Ja se onkin tärkeää, että todellakin me haluaisimme, että säilytetään tämä allergeenien merkintä jopa sellaisissa tuotteissa, jotka eivät ole pakattuja. Ja haluaisimme nähdä ne tietenkin pakatuissa tuotteissa myös. Mitä tulee ravintoainemerkintöihin, olemme sitä mieltä, että tämä, nämä merkinnät viisi tai kuusi merkittävintä ravintotietoa. Niiden pitää todellakin olla etupuolella paketissa. Se on tärkeää, että jotta kuluttajalla on riittävästi tietoa ostohetkellä olennaista tie, tietoa ravintoarvoista ja me toivomme todella, että tämä voidaan säilyttää äh, pakkauksen etupuolella. Mitä tulee sitten tähän keskusteluun äh, annos koosta sadasta grammasta tai sadasta millilitrasta, äh, niin me toivomme, että saataisiin aikaan merkinnät, jotka kertovat kuluttajalle ja sitä voidaan käyttää ostohetkellä, jotta voidaan verrata tilannetta silloin, kun kuluttajalla on useita samantyyppisiä tuotteita kaupassa tai marketissa, niin että kuluttaja voi verrata keskenään näitä erilaisia tuotteita joita on tarjolla, ja tästä syystä me pidämme parempana 100 eh, mililitraa tai grammaa, koska siinä voidaan välittömästi verrata. Annoksen ongelma, tietenkin ymmärrän teitä, jotkut puhuivat kekseistä ja niin edelleen. Se on hyödyllistä silloin, kun tämä tuote kulutetaan, mutta silloin kun sitä ostetaan, niin meidän mielestämme 100 grammaa tai 100 millilitraa, se on paljon hyödyllisempi mittakaava, jotta voi ne kuluttajakin valita tässä siis meidän kantamme tärkeimmistä kohdista. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt ottaa esille vielä jotakin asioita ja lisäksi vastata kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin tämä päivä, päivittäinen energian saanti, GDA-numerot. Ne ovat mahdollisia lisämerkintöinä. Tämä on neuvoston kanta ja parlamentissakin näin päätettiin. Sitten sulatettujen tuotteiden merkinnät, lopparit, huomattivat, että voi, tuotteissa se voi olla ongelma ja se, miksi ehdotimme tätä sulattamismerkintää, liittyy nimenomaan lihatuotteisiin. Ja ehkä sitä voisi miettiä, sillä on ollut eri jäsenvaltiossa ongelmia hyvin paljon yliikäisellä, ikäisen jäädytetyn lihan suhteen. On kyllä aivan totta, että esimerkiksi keitoissa on sellaisia tilanteita, että eri aineosiat on sulatettu tai jäädytetty eri aikaan, ja tätä voi kyllä miettiä. Sitten nämä allergeenit, useammat kollegat sanoivat niistä jotakin samoin komissio. Tietenkin allergeenimerkinnät on säilytettävä tuotteissa, ja ne on oltava saatavana myös pakkaamattomissa tuotteissa. Tässä ei ole ollut mitään muutoksia, parlamentti on jo päättänyt näin, ja tätä kantaa edustamme edelleen. Kuitenkin äh, paikan päällä myyntipaikalla samana päivänä pakatut tuotteet, esimerkiksi salaattiannos, jonka saa supermarketin tiskistä. Tällaista pidetään pakkaamattomana tuotteena – ja sellaisenkin osalta on oltava käytettävissä allergeenitiedot. Ei ole niin, että allergiatietoja ei pitäisi ilmoittaa tällaista tuotteista. On pidettävä mielessä tämän asetuksen systematiikka. Kaikki tuotteet, joita jossakin myydään, joita jostakin voidaan ostaa, niin niissä on oltava allergiatiedot saatavilla, riippumatta siitä, onko kyseessä esipakattu tuote vai mikä tuote. Pakatuissa tuotteissa se on oltava printattuna pakkaukseen. Ja tietenkin ne on ilmoitettava mahdollisimman selkeästi. Sitten tämä annoskoko vastaan 100 grammaa tai millilitraa. Parlamenttihan päätti, että 100 grammaa, 100 millilitraa olisi se, minkä me haluamme. Ja tämä liittyy nimenomaan tuotteiden vertailtavuuteen. Kukaan ei halua kieltää sitä, että annoskoon voisi ilmoittaa sen lisäksi, Esimerkiksi makeisten valmistajat puolustavat kovasti sitä, että pidetään tästä sadasta grammasta ja millilitrasta kiinni. Ja esimerkiksi makeisala tämä ei ole kovin miellyttävä juttu sinänsä, mutta kuitenkin tuotteiden vertailtavuus pitäisi taata kuluttajille riippumatta pakkauskoosta jotta he voivat ostopäätöstä tehdessään kaupassa verrata tuotteita keskenään. Lisäksi edelleenkin voi ilmoittaa myös annoskoon tiedot. Annoskokoa koskevat tiedot, aivan kuin tuossa päivittäisessä saannissa. Ongelma on se, että annoskoko ei ole mikään kiinteä suure, ja nyt jo valmistajat hyvin luovasti määrittelevät tämän annoskoon. Esimerkiksi näissä keksien tapauksissa on hyvin erilaisia määritelmiä. Ja niin kauan kuin sille ei ole mitään määräyksiä, miten se määritellään, niin silloin emme voi myöskään määrätä, että tiedot ilmoitetaan annoskokoa kohden eikä 100 grammaa tai millilitraa kohden. Sitten tämä mainostaminen sillä, että jotakin aineosaa ei ole mukana tuotteessa. Kysyttiin, että onko tässä kyse gluteenista ja ei. Toistan sen. Se, mitä parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä päätti pitää paikkansa. Artiklassa 7 puhutaan harhaanjohtavista tuotemerkinnöistä ja siinä kielletään se, että tuotteita ei saa mainostaa sillä perusteella, että niissä ei ole jotakin aineosaa, jota niissä ei missään tapauksessa olisi. Esimerkiksi viinikumimakeisissa ei ole rasvaa, joten niitä ei saa mainostaa rasvattomina tuotteina. Se olisi kuluttajan harhaanjohtamista ja näin päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. No mitä sitten vielä oli? Tarkistus 82, siihen liittyi kysymys. Tässä oli tämä neuvoston ehdottama mahdollisuus, jonka perusteella jäsenvaltio voisi itse säätää pakollisesta alkuperämerkinnästä. Ehdotan, että tämä poistettaisiin ja tämä on myös parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan mukaista, sillä silloinhan torjumme tällaiset kansalliset sooloilut. Jos yksittäinen jäsenvaltio voisi velvoittaa alkuperämaan ilmoittamiseen, niin se todellakin estäisi kilpailua. Ja tästä syystä haluamme estää tällaisen jäsenvaltioiden sooloilun, kuten ensimmäisessä käsittelyssä päätimme. Sitten harhaanjohtavuus alkuperämerkintöjen suhteen. Tästä todettiin, että tällä hetkellä alkuperämerkinnöillä pystyy johtamaan harhaan. Ne ovat harhaanjohtavia asetusehdotuksen artiklassa 7. Puhutaan tästä asiasta ja ensimmäisessä käsittelyssä tätä käsiteltiin, eli sillä artiklalla estettäisiin alkuperämerkinnällä harhaanjohtaminen. Ja tehdään nyt selväksi se, että minä en suinkaan vastusta alkuperämerkintää. Monien tuotteiden osalta on jo olemassa alakohtaisia sääntöjä, joiden perusteella alkuperä on merkittävä. Ja lisäksi parlamenttihan päätti ensimmäisessä käsittelyssä tästä asiasta hieman epäselvällä tavalla vaikutusten arvioinnin kanssa tai ilman sitä alkuperämerkintä. Kaksi saman samaa asiaa koskevaa tarkistusta hyväksyttiin oikeastaan samalla kertaa, mutta komission kanta on kyllä ihan selkeä, nimittäin että on tehtävä vaikutusten arviointi tästä asiasta. Ja se, että Rod Beren tässä nyt sitten kehottaa minua suuntaamaan mietintöni tämän ensimmäisen käsittelyn tosiseikkoihin. No niinhän minä teen, ehkä teidän olisi kannattanut lukea tämä mietintö. Toisaalta meidän pitäisi pitää kiinni mahdollisimman pitkälle ensimmäisestä käsittelystä, mutta sitten viedä asiaa eteenpäin ja saada kompromisseja aikaiseksi. Esimerkiksi alkuperämerkintä tai alkoholijuomien mukaan ottaminen tähän ovat sellaisia, jotka ensimmäisessä käsittelyssä jo ratkaistiin ja katsottiin, että ne eivät kuulu tähän asetukseen. Ja nyt sitten äkkiä puhutaan näistä limuviinoista. Ensinnäkin me emme ole onnistuneet määrittelemään sitä, että mitä alkoholipitoiset juomasekoitukset tai limuviinat ovat. Jos kuuntelitte komission puheenvuoroa, niin komissio on valmis hakemaan tällaista määritelmää ja sellaista todellakin tarvitaan. Se on oikein hyvä asia. Mutta ennen kuin tätä on edes määritelty, niin emme varmaan voi myöskään päättää näiden juomien merkinnöistä. Haluaisin muistuttaa, että tässä puhutaan nyt ravintosisältömerkinnöistä, eikä puhuta mistään alkoholijuomien varoitusmerkinnästä. Se on ihan toinen tarina se. Ensimmäisessä käsittelyssä todella päätimme, että alkoholivalmisteet kokonaisuudessaan jäävät tämän asetuksen ulkopuolelle. Tässä kaikki. Euh, No niin, täällä on vielä puheenvuoropyyntöjä. Eh, jos minä annan puheenvuoron, niin sitten minun täytyy antaa myös esittelijälle puheenvuoro, emmekä me pääse loppuun tässä. Minä teen, eh, no niin, vain yksi kohta, eh, Rova Gardini, ainoastaan lyhyesti. Ja Rogrimot. Ainoastaan yksi lyhyt seikka. Nyt ei tässä voi valita rusinoita pullasta. Minkä parlamentin kannan otatte? Olen samaa mieltä alkoholista. Me hävisimme siinä suhteessa mutta parlamentti sanoi aivan selvästi, että eh, etupuolella olisi viisi ravintotietoa samoin kuin eh, alkuperämerkintä. Eh, ettei tässä voi sitten sanoa, että nyt ei tueta sitten alkuperämerkintää ja sanotaan, tässä täytyy päättää, että otetaanko parlamentin kanta ensimmäisessä käsittelyssä. Minä suosin, että ensimmäinen kanta otetaan huomioon tässä.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 sellainen ainesosa, jolle monet ovat allergisia. On oikein, että sanotaan, että ei sisällä gluteenijäämiä. Joskus nekin ovat ratkaisevia. Minusta tuntuu, että on myöskin poikkeuksia. Jos sitten sanotaan, että on olemassa tämä allergia, niin, niin sitten voidaan sanoa, että ei. Eli eh, quello che ha detto la Gardini, che ci sono, le, no, sono i... Niin, niin Rova Gardini puhui tässä äh, kirsikoista. Äh, ja Rouva Sommer taas äh, puhui aivan muusta. Komissio ja esittelijä sotkevat annokset 100 milligrammaa, 100 millilitraa onko kyse nyt sitten osasta sata, sadasta milligrammasta tai litrasta. Minä esitän tästä kyllä tarkistuksen. Me toivomme siis, että yritykset, jos sadassa millilitrassa on 20 annosta, niin silloin kerrotaan erikseen jokaisen mm, annoksen määrä. Näin pitää näkyä etiketissä näin kuluttajan ei tarvitse vertailla tietyn valmistajan 100 milligrammaa toisen valmistajan 100. Minkä tähden tämä mahdollisuus sitten jätettäisiin ulkopuolelle, että ilmoitetaan sisällöt per annos? Sehän on osa sadasta milligrammasta tai millilitrasta. Minulle pitää ymmärtää, minkä tähden tämä pitäisi jättää ulkopuolelle. Komissiohan on kuitenkin vastuussa siitä, että eurooppalaisia kansalaisia suojellaan. Eh, Aivan nopeasti, Rova Berendt. No niin, kiitoksia. Minä olen taas institutionaalinen. Tietenkin me tiedämme kaikki, että toisessa käsittelyssä emme voi mitään sellaista esittää lainsäädäntöön, mitä ei ensimmäisessä käsittelyssä ole hyväksytty. Eli tämä keskustelu alkoholista on täysin tarpeeton, mutta tietääkseni ensimmäisessä käsittelyssä ei tehty päätöstä annoskon vapaudesta, vaan me sovimme sadasta grammasta tai sadasta millilitrasta ja yhdestä annoksesta, toisin kuin esittelijä sanoi. Me emme ole myöskään vaatineet vapaaehtoista alkuperämerkintää, äh, ja 101 ja 328, niin me vaadimme, että se on pakollinen. Haistuttaisin teitä, Rova Sommer, siitä. Rova Sommer. No, Varmaan nyt pitää selittää tässä jotakin. Gluteeniasiassa varmaan on pieni ymmärrys. Kollega tulkitsi tässä nyt vähän liikaa. Kyse ei suinkaan ole gluteenista. Allergeenimerkinnät ovat oikein hyvät, niin kuin te esititte, mutta se, mistä minä puhuin, liittyy artiklaan 7, jossa on kyse harhaanjohtavasta mainonnasta, ja sillä ei ole mitään tekemistä allergeenien kanssa. Viittaisin vielä ensimmäisen käsittelyn tulokseen alkuperämerkinnästä. Se oli siis epäselvä. Minulla ei ole mitään alkuperämerkintää vastaan, ja jos luette tämän mietinnön tosiaankin, niin huomaatte kyllä saman. Etupuolen merkinnät ravintoarvoista, siitä äänestimme epäjohdonmukaisesti päätimme itse asiassa, että oli kahdeksan tai yhdeksän ainetta tai äm, aineosaa, jotka pitää ilmoittaa siinä etupakka, etupuolella. Ja sitten jälkikäteen todettiin, että no sehän on täysin epäjohdonmukaista. Ja nyt sitten, jos ensimmäisen käsittelyn asioista haluatte tehdä tarkistuksia, niin tehkää ihmeessä. Ja minä puhun nyt, anteeksi vaan Vaikuttaa siltä, että tässä jo hiukan ennakoidaan Saksan tiedotusvälineessä käytävää keskustelua, sillä muuten en kyllä ymmärrä sitä, miten tässä määrin hyökkäätte minun kimppuuni henkilökohtaisesti ja pyydän, että teette nyt vain yksinkertaisesti tarkistuksia niistä asioista, joista haluatte. Sehän on se normaali menettely. Bon. No niin, hyvä. Yleensähän me emme eh, täällä salissa puhu tähän tyyliin. Yleensä olemme eh, kohteliaita ja toivottavasti olisimme vastakin. Eh, tässä määräaika tarkistuksille 18. maaliskuuta äänestämme eh, tästä valiokunnassa huhtikuussa ja sitten